Um, I would like to start um, I, I, I know, uh, that the room... Tiedän, että sali on liian pieni, mutta realiteetit ovat nämä. Ehkäpä voitte vaihtaa välillä paikkoja niiden kanssa, jotka seisovat ja te voisivat istua välillä. Täytyy vaan organisoida itse. Mutta haluaisin loittaa kokouksen. jos komissiosta sopii, yksi itse valiokunnan asia, joka olisi pitänyt tehdä aamulla, se unohtui. Haluaisin kertoa teille, että on muutama uusi kollega tälle toiselle puoliskolle toimikautta. On lisääntynyt jäsenten määrä ja aloitamme Jes Ninsonista, joka lisää tätä meidän määräämme to the Socialists and Democrats. SD-ryhmästä Jens Nilsson on vanha kohesiopolitiikan ystävä. Hän oli alueiden komiteassa vuosien ajan. Hän ei ole mikään uusi, eli olemme saaneet jonkun, jolla on asiantuntemusta, ja se on hyvä uutinen. ALDE-ryhmässä meillä on Vincenzo Jovine. Hei, hei. Kiva, että olette keskuudessamme. Anna Miranda Vihreistä. On ilo, että olette täällä myöskin. And I think that in uh, EFD we have Philippe de Villiers. Vapaa-demokraattinen Eurooppa, Philippe de Ville. Varohun Junus Marchis siis korvaa toisen jäsenen. Stadler about is new? Yeah. Yeah. Oh, really? And Commissioner Hahn is telling me that... Komission jäsen Jaan kertoo, että edustaja Stadler myöskin on täällä. And I'm sorry if there is somebody else that I didn't... Ja joku on vielä jotain, en maininnut, joku uusi. Kertokaapas minulle. Jonal Czegeri ei ole Unkarin kollega paikalla. Parajäsenenä myös sitten Ivari Padar taitaa olla keskuudessamme uusi varajäsen. Uh, so, so that, that's, that's, that's it. And now I... Tässä se. Ja nyt virallisesti avaan kokouksen. Täällä on vieraana komission jäsen Mukava nähdä ensimmäistä kertaa tänä vuonna toivottavasti niin virallisesti, niin virallinen tapaaminen ensimmäinen toivottavasti vuodesta tulee hyvä. Olemme kiitollisia siitä, että olette aina valmis puhumaan avoimesti meidän kanssamme. Tänään haluaisimme kuunnella teitä, mitä haluattekin sitten kommentoida uusista sääntelypuitteista, niitä koskevista neuvotteluista, kuten tavallista aloitamme komission jäsenen alustuksesta ja sitten Tavalliseen tapaan kommentit ja kysymykset koordinaattoreita ensin ja sitten muut jäsenet valiokunnassa, joten komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Kiitokset Danuta. Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni äh, erityisesti äh, onnitella sinua ja varapuheenjohtajia, joiden äh, valinta vahvistettiin tänään. Tässä lainsäädäntökauden puolessa välissähän täällä on tapana eh, joko vaihtaa puheenjohtajaa tai jatkaa saman puheenjohtajan ja puheenjohtajiston johdolla. Erityisesti aluepolitiikan alalla jatkuvuus on erittäin tärkeää, erityisesti politiikkamme ja hankkeidemme täytäntöönpanon suhteen. Ja näin voisinkin eh, mennä itse asiaan viime päivinä, viime viikkoina on hyvin ilahduttavalla tavalla ähm, kohesiopolitiikka tullut huomion keskipisteeksi, koska monet katsovat, että rakennepolitiikan kautta äh, voitaisiin äh, ratkaista Euroopan taloudelliset ongelmat. No toki voimme antaa panoksemme rakennepolitiikan kautta, mutta ei sitä kautta nyt varmaan kaikkia ongelmia saada ratkaistua. Puhun varmasti kaikkien meidän nimissä, kun totean, että rakennepolitiikka on jo sinänsä kasvupolitiikkaa. Ja kyse on tietenkin siitä, miten älykkäästi määrärahat käytetään, mutta joka tapauksessa rakennepolitiikka on aina kasvua luovaa ja työpaikkoja luovaa tai työpaikkoja säilyttävää. Ehkäpä voisin nyt lyhyesti puhua määrärahojen käytöstä 2011 oli ehdoton ennätysvuosi. Yhteensä 32 miljardia euroa maksettiin tämän aluekehitysrahaston kautta 25,8 ja kohesiorahaston kautta yli 6. Tämä niin, tässä oli yli 6,5 miljardin lisäys aiempaan verrattuna, vuoteen 2010 verrattuna, ja tämä vastaa tietenkin tämän politiikan alan kehittymistä. Ja teidän päätöstenne pohjalta yhteissä rahoitusosuuden nostamisen kautta saatiin vielä lisää 3 miljoonaa euroa Kreikalle ja Romanialle – ja noin 600 miljoonaa on tähän mennessä maksettu Portugalille. Tämän politiikan täytäntöönpano sujuu hyvin ja vuoden 2012 on oltava todella täytäntöönpanon vuosi. Meidän on todistettava se, että määrärahat käytetään, voidaan käyttää hyvin ja oikealla tavalla – Komissioltahan on jo kerätty monivuotista kokemusta siitä, miten mm, milloin nämä maksupyynnöt sitten yleensä saadaan. Ja loppuvuodesta näitä maksuja yleensä lankeaa maksettavaksi enemmän, 18 prosenttia koko summasta on käytetty. Ja tämä tietenkin lisää myös suunnitelmallisuutta, tai on itse asiassa hankaloittanut nyt suunnitelmallisuutta se, että tulevatko nämä maksut vai eivät. Ja meidän täytyy tietenkin huolehtia likviditeetistä. On esitetty ajatuksia siitä, että rakenne rahastosta tulisi käyttää rahaa muihin tavoitteisiin, niin kuin te tiedätte, käyttämättä jääneet rahat ovat kuitenkin sidottuja rahoja ja vuosien 2010 ja 2011 aikana korkeintaan 30 miljoonaa euroa on sidottu ja jos sitten 25 prosenttia siitä ää, halutaan käyttää Euroopan elvytykseen, niin se ei välttämättä riitä. Sanon tämän siksi, että pidän aika tärkeänä sitä, että on tullut ehdotuksia liittyen siihen, miten voimme edetä. Luonnollisesti hankkeiden laatu on äärimmäisen keskeistä ja sitä tarkastellaan jatkuvasti. Ja samalla rahat tulee käyttää siellä, missä voidaan saada aikaan mahdollisimman hyvä tulos ja hyvin toimivat hankkeet, niiden rahoituksen jatko tulee taata ja sellaiset, jotka eivät ehkä toimi niin hyvin, niihin voidaan suhtautua sitten tietyllä joustolla. Vuoden alussa ehkä on nyt hyvä kertoa valiokunnalle tämänhetkistä tilanteesta, miten asiat etenevät. Ja tietenkin tätä taustaa vasten täytyy myös muistaa se, että te parlamentin jäseninä päätätte talousarviosta. Mehän teemme eh, ehdotuksia liittyen budjettiin. Kyse on seitsemänvuotisesta rahoituskehyksestä ja sen jakamisesta eh, yksi vuotisiin rahoitusjaksoihin. Ja kun me teemme talousarvioesityksiämme, niin se itse asiassa koskee varoja, jotka on jo luvattu, mutta joita ei voida maksaa, vaikka hakemukset olisivatkin tulleet ajoissa. Ja tietenkin sitten kun tulee lisää tarpeita, niin täytyy katsoa, että miten nämä asiat saadaan sovitettua yhteen. Kohesiopolitiikan lainsäädäntöehdotukset kaudelle 2014-2020. Haluan nyt kiittää kaikkia teitä erilaisista huomioista, ne myös teknisistä huomioista, joita olette ensimmäiseen ehdotukseemme tehneet. Sehän tuli viime lokakuussa ei ollut yllättävää, että Puola puheenjohtajakaudellaan kiinnitti hyvin paljon huomiota tähän politiikan alaan ja nosti sen esiin ja ajoi keskusteluja neuvostossa eteenpäin. Jopa ensimmäinen kompromissiteksti esitettiin joulukuussa. Neuvostossa on keskusteltu hiukan siitä, että oliko tämä hiukan liian varhaista, mutta tämä kuitenkin osoittaa, että erityisesti Puolalla puheenjohtajavaltiona ja myös muutamalla muulla jäsenvaltiolla oli tahtoa edetä asiassa ja miettiä näitä strategisia suunnitteluja ja temaattista keskittymistä. Minä olen hyvin tyytyväinen siihen, että Tanska puheenjohtajavaltiona aikoo jatkaa ja on jatkanut tätä keskustelua yhtä suurella innolla. Se on hyvin sitoutunut tähän kysymykseen ja puheenjohtaja kaudellaan aikoo erityisesti keskittyä hallinnointi- ja valvontajärjestelmiin. Neuvoston piirissä meidän politiikan äh, alamme kohdalla on neuvotteluja käyty jo yli 100 tuntia työryhmätasolla ja samoin epävirallinen ministerityöryhmä on kokoontunut kahden päivän ajan. Ja yleisten asiain neuvosto 24. huhtikuuta sekä 26. kesäkuuta tulee neuvottelemaan näiden neuvottelujen edistymisestä. Sanon tämän myös siksi, että haluan Euroopan parlamenttia kiittää sen tähänastisesta työstä. Ja haluaisin näin ulkopuolisena myös viitata siihen, että neuvostossa asioita on ajettu hyvin tiukasti eteenpäin ja näin saatu myös vauhtia ja Neuvottelut äh, käyvät äh, rinta rinnan äh, budjettineuvottelujen kanssa. Ja tämä on mielestäni hyvä, koska tavoitteena tulisi olla sen, että sitten viime kädessä toivottavasti ehdottamamme talousarvioesitys vahvistetaan. Ja tämä on vähintäänkin yhtä tärkeää ajatellen perusperiaatetta, että hyväksyntä saadaan. Ja kyllä se helpompaa olisi, jos yhtä aikaa rahoitusneuvottelujen kanssa käytäisiin näitä sisältökeskusteluja. Muuten on sellainen vaara, että talousasiantuntijat hajottavat eh, meidän kokonaissuunnitelmamme ja sanovat, että no tässä voidaan säästää ja tästä voidaan luopua ja eh, tätä voidaan leikata ja laitetaan tähän jotain lisää. Eli kyllä aluepolitiikan kannalta, niin kuin on todettukin keskusteluissa, on eh, kaikkein tärkeintä se, että politiikan keskeiset elementit jatkavat olemassaoloaan, selviävät hengissä tästä keskustelusta ja siksi on todella keskeisen tärkeää ajaa näitä neuvotteluja rinta rinnan. Ja tässä pyytäisin parlamenttia toimimaan samoin. Sallitte, että tämän pyynnön teille esitän, koska näin parlamentin ja neuvoston molempien sisäiset neuvottelut olisivat vertailukelpoisia ikään kuin yhtäaikaisia, eikä kävisi niin, että parlamentti vain reagoi neuvoston kantoihin ja ehdotuksiin. Joten pyytäisin, että toimitte mahdollisimman nopeasti ja olen ymmärtänyt, että ilman minunkin vetomuksiani näin te jo teettekin. Ja hyvä, niin. Ja tästä syystä kysyin, pyysin rouva puheenjohtajalta tätäkin keskustelua. Todella tärkeitä palasia tässä ovat investointipolitiikka politiikkana, joka on myös solidaarista ihan lähestymistavaltaan. Eli että investoidaan ihmisiin, alueisiin, ja tätä kautta luodaan lisäarvoa. Toinen olennainen elementti on äh, tavoite, hakuisuus. Tähän mennessä mitään kovin suuria, kyllä voisin ottaa kupillisen kahvia, niin mitään suuria eroja en tältä osin vielä ole saanut äh, tai havainnut. Tietenkin on aika vaikea vastustaa ehdotusta siitä, että haluamme mitattavissa olevia tuloksia. Tätä nyt varmaankaan kukaan vastusta. Hankalampi tai kiinnostavampi kuin tämä on ehkä keskustelu tästä temaattisesta keskittämisestä. En minä oikeastaan muuta odottanutkaan kuin sitä, että ainakin jotkut jäsenvaltiot suhtautuvat tähän hyvin kriittisesti. Se minua kuitenkin on yllättänyt, että olen ainakin epävirallisesti täällä Euroopan parlamentissa jo kuullut, että kaikenlainen temaattinen keskitty, keskittäminen ja vähimmäisosuudet, joita olemme ehdottaneet, törmäävät tällaiseen kritiikkiin. Sanon kyllä nyt ihan avoimesti, että että lähimmät kollegani Potocnik ja Hedegaard komissiossa emme kyllä mitenkään äh, helpoksi tee elämäämme, kun haluamme esimerkiksi energiansäästön tai energiatehokkuuteen tällaisen vähimmäisosuuden. Ja äh, tässä pyritään parantamaan äh, ilmaston tilannetta, mutta myös luomaan työpaikkoja tai säilyttämään säilyttämään työpaikkoja ja toimimaan hyvin kestävästi. Nämähän ovat aloja, jotka ovat hyvin paljon äh, hyvin työ tai työtunteja vaativia, mutta eivät niinkään äh, paljon koneita tai laitteita vaativia. Eli kyllä me haluaisimme tätä asiaa nyt vielä edistää. Itselläni oli ajatuksissani tiettyjä hankkeita tai aihepiirejä, jotka eivät tähän konseptiin sovittaa osu. Kun ajatellaan temaattisia prioriteetteja, painopistealueita, niin nehän nyt ovat aika laajasti määriteltyjä, esimerkiksi PK-yritykset ja innovat innovatiivisuusaspekti. Innovatiivisuus meidän mielestämme on muutakin kuin teknologisia innovaatioita, myös esimerkiksi hallinnollisia innovaatioita tai innovatiivista markkinointia markkinointia tai innovatiivisia prosesseja, siis kaikenlaiset innovaatiot, jotka voivat tukea yrityksiämme niiden pyrkiessä parempaan kannattavuuteen tulevaisuudessa ja tämä tietenkin lisää kilpailukykyämme. Eli mitä tavoitteisiin tulee, kun ajatellaan vaikkapa energiatehokkuutta tai energian säästöä, niin tässä on niin monia eri sovellusmahdollisuuksia ja sovellusaloja, että syytös tai väite siitä, että me laittaisimme tähän liikaa rahaa, eh, rahaa ei edes saisi näin paljon käytettyä, niin tätä väitettä minä en kyllä allekirjoita. Voisin mielelläni käydä kanssanne keskustelua, joka perustuisi esimerkkeihin. Kyllä tämäkin on osa rakennepolitiikkaa ja heijastuu näin ollen komission ehdotukseen. Sitten ehdollisuus on kolmas asia, erityisesti ennakkoehdollisuus. Täytyy käydä keskustelua usein. Mm, kyse on maista, joilla on esimerkiksi perustuslailla vahvistettu liittovaltiomalli. Esimerkiksi on maita, joissa, joissa kuten Ranska, jonka alueet eivät saa velkaantua. No, tämä liittyy tietenkin makrotalouden ehdollisuuteen ja alueet sanovat, että miksi ihmeessä tulisimme tähän toimintaan mukaan, kun emme saa tehdä velkaa ihan lain mukaan. Joka tapauksessa tällainen ex ante ehdollisuus olisi mielestämme tärkeä niin, että voidaan parantaa laillisia ja rakenteellisia puitteita niin, että toimintaa helpottuu ikään kuin. Ja tämä tuntuu kyllä olevan ihan aika yleisesti eh, hyväksytty periaate, vaikkakin, niin kuin jotkut ovat todenneet, eh, pirupiileksi sitten kuitenkin siellä yksityiskohdissa. Sitten eh, vielä ehkä jokunen sana liittyen tähän, no temaattisesta keskittämisestä jo puhuinkin, samoin makrotalouden ehdollisuudesta. Sitten sitten tämä kumppanuusperiaate. No, senkin kohdalta odotan edelleen Euroopan parlamentin tukea tässä tärkeässä asiassa niin, että tosiaan jäsenvaltioiden kanssa voimme tehdä sopimuksia, joissa soveltuvalla tavalla tietenkin myös alueet ovat mukana, eivätkä yksinomaan alueet, vaan äh, ihan tämän monihallintoperiaatteen pohjalta myös paikalliset viranomaiset ja kansalaisjärjestöt. Sitten vielä viimeinen kohta, josta kuulin, että siitä jo tänään käytiin aika kuumaa keskustelua ja jossa on eri kantoja parlamentin ja neuvoston välillä on yhteinen strategiakehys, tunnen kannat. Ja ratkaisevaa tässä varmaankin nyt on asiakirjan sisältö tässä helmikuun mittaan asiaa tarkastelemme ja tärkeää on varmaankin nyt käydä tätä sisältökeskustelua. Tämä on uutuus ja myös todellinen haaste myös meidän yksiköillemme kehitellä jotain, mitä aiemmin ei ole ollut tässä muodossa olemassakaan. Tämä on hyvin kunnianhimoista. Tavoitteenahan on se, että eri alojen välillä tehdään selvyys siihen, kuka keskittyy mihinkin ja samalla asetetaan yhteinen tavoite. Eikä tämä tietenkään ole ollenkaan vähäinen ponnistus. Aikaa tähän varmasti menee ja vastuulliset komission jäsenet toivottavasti saavat tehtyä, valmisteltua tästä hyvän ehdotusluonnoksen ja katsotaan sitten, miten keskustelut etenevät. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Thank you very much. Eh, Kiitos kovasti komission jäsen, kollegat. Haluaisin se, selittää hetken siitä, miten järjestämme kokouksemme tänään, koska meillä on laaja kirja alustuksia ja koordinaattorin kesken ei ollut vastustusta sille, että olisi yh, tällainen yhteiskeskustelu. Pidämme Jaanin alustusta alustuksena koko keskustelulle. Nikolas Marcin ja muut jatkavat sitten yksityiskohtaisemmista asioista. Päätimme keskittää tämän keskustelun Toisessa osassa asioihin ja äh, pyytäisin, että ne koordinaattorit, jotka eivät ole esittelijöitä, tässähän on siis päällekkäisyyttä koordinaattoreiden ja esittelijöiden toimien kesken olisi perusteltua, että tämä lähestymistapa olisi tänään ja sitten kaikki muut jäsenet Ja tämän myötä haluaisin yleisasetuksen kahta ensimmäistä esittelijää ja EPPn puolesta aloittaa Lampo Bert van Nistelrooy. Dank u wel. Heel, heel graag. Eh, Kiitos oikein mielelläni. Kyllä tässä nyt eh, alkaa olla eh, korkea aika kääriä hihat ja ryhtyä työhön niistä asioista, joista mielipiteemme vielä eroavat. Ei nyt ehkä niinkään tule käydä keskustelua kohesion perusrakenteesta ja tarpeista siis EU 2020 ja sitten perinteinen kohesio. Aivan oikein haastatte meitä myös tietyissä kysymyksissä olemme tästä yleisasetuksesta valmistelleet työasiakirjan myös Meillä on äh, äh, muita työasiakirjoja. Äh, tämä on hyvä Euroopan parlamentin työlle. Kaikki liittyy kaikkeen, niin se on. Ja tietenkin monivuotinen rahoituskehys on tässä myös tärkeä, mutta ei tämä muuta mitään siinä, että Euroopan parlamentin ja meidän tulee nyt keskittyä Eh, niihin eh, asioihin. No ensimmäisessä käsittelyssä varmasti päästään tietyistä asioista eh, sopimukseen, keskusteluja käydään ja sitten tarvitaan vielä valaistusta tiettyihin parin kolmeen asiaan. Ehkä voimme vielä järjestää toisen tapaamisen, kuulemistilaisuuden vaikka, jossa kuulemme vielä lisää yksityiskohtia ja sitten esittää omia tärkeimpiä tarkistuksiamme tältä valiokunnalta ja niiltä valiokunnilta, jotka valmistelevat lausunnon. Näin ehkä voitaisiin toimia, että saadaan valaistusta näihin asioihin. Nostitte esiin pari asiaa, jotka tähän liittyvätkin. Te tässä aikaa kevyesti puhuitte tästä yhteisestä strategiakehyksestä, sanoitte, että tämä on aivan uusi asia ja että katsotaan sitten, sitten se nähdään, mutta parlamentti ajattelee hiukan toisin me katsomme todella niitä tahoja, jotka saavat nämä määrärahat käyttöönsä. Ja jos äh, niiden kädet on sidottu jo ennalta tämän yhteisen äh, strategiakehyksen kautta, niin mielestämme tämä on ongelma. Eli meillä on tietenkin tiettyjä prioriteetteja ja tiettyjä ohjelmia, äh, jotka on, joista on sovittu jo etukäteen. Ja tietenkin tämä kaikki kuuluu yhteispäätösmenettelyn alaan enkä minä oikein ymmärrä, mistä tämä pidättyväisyys nyt syntyy, tai se, että tässä nyt halutaan vuosien ajan pallotella palloa edes takaisin. Kyllä te voitte vakuuttaa parlamentin nopeastikin, jos teillä on hyvät ehdotukset. Sitten tämä temaattinen keskittyminen ja myös joustavuus. Puhutaanpa siitä. Emme me nyt sitä epäile, etteikö näiden äh, rahastojen kautta voida lyödä lukkoon äh, lisää tavoitteita, mutta nyt kyse on siitä, että äh, kansallisen ja alueellisen tason täytäntöönpanossa täytyy olla joustavuutta eikä mitään täysin lukkoon lyötyjä prosenttiosuuksia. Kun ajatellaan vaikkapa aluekehitysrahastoa tai sen suhdetta sosiaalirahastoa tämä 50 prosenttia, tämähän riippuu ihan tarpeista. Kyllä kai voidaan luoda jotkut teoreettiset puitteet, mutta ne eivät välttämättä ollenkaan sovi yhteen eh, tosiasiallisen tilanteen kanssa vaikkapa Suomessa tai Etelä-Italiassa. Eli olen ymmärtänyt, että myös neuvosto näkee tämän asian näin. Eli kyllä toki konkreettisia ehdotuksia voi tehdä, eikä tässä nyt mitenkään aseteta kyseenalaiseksi näitä komission muotoilemia temaattisia tavoitteita. Mutta täytäntöönpanossa tarvitaan joustavuutta. Siitä meidän mielestämme nyt on kysymys. Sitten ehdollisuus. Se on hyvin olennainen kysymys, kun puhutte makroehdollisuudesta, makrotaloudellista, mutta meillä on kyllä tässä omat epäilyksemme. Kyse ei ole yksinomaan niistä jäsenvaltioista, jotka ovat liittovaltiomallin mukaisia. Tässä nyt täytyy katsoa tätä kokonaisuutta, kun me olemme sopineet vakaudesta tai tässä sixpack kuuden ehdotuksen paketissa tehneet sopimuksia, niin ei tämä automaattisesti sitä tarkoita tai merkitse, että Euroopan unionin tukemat ohjelmat tulisi keskeyttää tai pysäyttää, lopettaa. Ja ei tässä nyt tätä asiaa ihan kovinkaan nopeasti välttämättä ratkaista. Mutta nyt tarvitaan valaistusta siihen, mitkä nämä ehdot tarkalleen ottaen, ottaen ovat. Ja tässä saatetaan joutua sellaiseen tilanteeseen, että sitten keskeytetään maksut. Ja tästä me haluamme kyllä lisää tietoa. Tässä erot ovat olemassa, mutta ei välttämättä niinkään suuret erot meidän ja teidän kantojen kanssa. Ei saa kuitenkaan käydä niin, että tämä koko rakenne asennetaan, asetetaan ihan päälaelleen. Tässä minun puheenvuoroni. Ehkäpä jossain tulevassa kokouksessa voitaisiin teiltä vielä saada vastauksia, minä ja varjoesittelijät ja niin edelleen, koska tässä kuitenkin kannamme poliittisen vastuun. Meidän täytyy tietää, mistä päätämme. Kiitos. Uh, thank you, Lambert. Kiitos sitten Konstantse. Kiitos Danuta. En halua käsitellä sitä, mitä, mistä Lambert jo puhui, Nyt kun ajatellaan näitä neuvotteluita, niin mehän olemme nyt niiden keskellä siitä, että mitä tästä asetuksesta oikein sanotaan, koska mehän edustamme sitä kantaa, jota edustamme. Eikä ole niin, että keskittämistä vastaan parlamentti olisi. Tai ainakin niin ymmärrän meidän keskustelun, että parlamentti halusi kernaasti, että kun valitaan että mihin keskitytään, niin siinä olisi enemmän joustavuutta. Sehän on äh, tota, jotain toista kuin, että sanottaisiin, että haluamme, että raha annettaisiin alueelle ja saatte tehdä sillä, mitä haluatte. Eihän me, emme sitä tarkoita, kun puhumme joustavuudesta. enkä ole oikeastaan missään vaiheessa saanut vastausta tähän. Voisin kuvitella, että tämä väline jonka olette ehdottanut uutena kumppanuussopimukset, että sitä voitaisiin käyttää juuri äh, tällaisten määrärahojen keskittämiseen tietyille teema-alueille, mutta siihen kuuluvan joustavuuden kanssa, jolla saataisiin joustavuutta alueille. Ja iloitsisin kyllä, jos kun ajatellaan näitä tietoja, jotka tulevat sieltä kohesiopolitiikkojen maailmasta, nehän ovat aika ristiriitaisia, että mikä status näillä kumppanussopimuksilla nyt oikein pitäisi olla? Ovatko ne oikeudellisesti sitovia? Miten voidaan muotoilla sitten se, että kun komissio ovat sopimuskumppanialueet, jäsenvaltiot ovat, tai jäsenvaltiot ovat sopimuskumppaneita, miten, ja miten alueet tulisivat näihin neuvotteluihin mukaan. Voitteko valastaa, että mikä teidän käsityksenne on? Miten voitte kuvitella, että mitä tästä voidaan kehittää? Asetusehdotuksessa äh, siitä sanotaan niin vähän, että siinä on paljon tulkinnanvaraa. Ja jossain muodossa kohesiopolitiikan kehittämisen mielessä haluaisin sitä käyttää. Ja sitten sen yhteen huomioon kernaasti vielä tästä tuloshakuisuudesta. Eihän sitä vastaan kukaan voi olla. Mutta kuitenkin kun katson näitä indikaattoriehdotuksia, joiden pitäisi johtaa tuloshakuisuuteen ja miten mitataan, ne ovat niin yleisellä tasolla olevia – että voi sanoa oikeastaan, että olen vapauden puolesta kyllä. Eikö sitäkään vastaan kenelläkään ole mitään, mutta että kuitenkin, että jos katsottaisiin vielä, että olisiko tässä vaiheessa järkevää, että onko järkevää, että indikaattorit on tässä vaiheessa siellä asetuksessa sisällä vai pitäisikö ehkä myös jäsenvaltioiden kanssa suoraan neuvotella siitä, että mitkä itse asiassa ovat järkeviä indikaattoreita tuloshakuisuudelle, tulosoriento- tulossuuntautuneisuudelle. Jos näin ei tehdä, niin ehkä paljon ei sitten muutukaan. No, tässä yhteydessä olen käynyt viime viikkoina paljon keskusteluja ja olen kuullut niissä, että voisi tulla sellainen vaikutelma, että tulos suuntautuneisuutta halutaan toisaalta, mutta toisaalta sen pitäisi tarkoittaa myös toisaalta sitä, että kun lasketaan, niin kaikki paperit ja lyijykynät pitää erikseen luetteloida että siitä tulisi säästöjä, mutta enhän minä näe, että näin tapahtuisi. Mehän puhumme vielä yksinkertaistamisesta ja se, mitä todellakin ehdotuksissa on mukana, niin johtaako se todellakin yksin, yksinkertaistamiseen, että on vähemmän valvontarasitetta, on vähemmän rasi, hallintorasitetta loppuedunsaajilla, niin ei se minusta näytä siltä, että nämä ehdotukset siihen johtaisivat. Meidän täytyy vielä yhdessä käsitellä sitä, että mitä tässä matkaa voidaan saattaa yhdessä. Se olisi myös sopusoinnussa sen kanssa, mitä tässä keskustelun alussakin olemme yhdessä todenneet, että mihin tässä kohesiopolitiikan kanssa nyt halutaan mennä tulevaisuudessa. Instrument des, äh, äh, des Common äh, Strategic Frames. Yhteisten strategiapuitteiden väline. Olisi mielenkiintoista niin nopeasti kuin mahdollista saada ehdotus pöydälle ja nähdä, että mitä siellä itse asiassa sisällä on. Ja toivon, että kun käydään keskustelua sisältöehdotuksista, niin löytäisimme tavan saada sopu siitä, että miten kaikkien eurooppalaisten toimielinten intressissä sitten – voidaan saada tämä saatettua loppuun ja sellaiseen loppuun, joka mahdollistaa meille osallistumisen, mutta myöskin antaa mahdollisuutta sellaisiin sopeutuksiin, joilla saadaan joustavuutta aikaan. Ehkä tässä muutama näkökohta, johon voisitte ottaa kantaa vielä. Thank you. Uh, one more. Uh, yeah. Kiitoksia ja sitten vielä Jan Olbricht. Panie komisarzu, <clears throat> e- komissio sen haluaisin esittää muutamia kysymyksiä. En tietysti käsittele aluekehitysrahaston yksityiskohtia. Ensimmäinen kysymys. Koskee sitä, että jos kuvitellaan tilanne, että määrärahat pienenevät, budjetti pienenee, kuvitellaan näin. Mikä on komission eh, reaktio siihen, miten vähennetään kohesiopolitiikkaa? Määrärahojen pienentäminen Johtaako se järjestelmän muuttamisen vai mitä ehdotuksia komissio aikoo tehdä? Se on tärkeää meidän työmme kannalta ja myöskin loppuedun saajien kannalta. Toinen kysymys koskee yleistä kohesiopolitiikan filosofiaa vuosille 1420. Ymmärrän, että alun perin idea oli se, että hyvin tehdään päättävästä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ohjelmatyössä, ohjelmointityössä, minkä jälkeen jätetään suuri vapaus jäsenvaltioille tämän toimeenpanossa, minkä jälkeen sitten valvotaan hyvin, va, hyvin äh, tarkasti jäsenvaltiota. Eli suunnittelussa ja valvonnassa va, vahva väliintulo Euroopan tasolta, mutta siinä välissä vapautta. Mutta jos katsomme asetustekstiä, niin näemme sen, että juuri tässä keskivälillä on suuri väliintulo. Ensinnäkin väliintulo, joka perustuu siihen, että keskitetään hyvin, temaattisesti hyvin vahvasti. Euroopan parlamentin jäsenet, siis olemme sen puolesta, älkää ymmärtäkö väärin, mutta se mitä Kreil ja Nisteroi sanoivat on kysymys juuri siitä, että haluammeko temaattista keskittämistä tehdä ankarien periaatteiden mukaan, tiukkojen periaatteiden mukaan vai ehdollistaa niitä maantieteellisesti, alueellisesti. Se on koko koko konstruktion takana oleva kysymys. Me haluamme, että on temaattista keskittämistä, mutta kuitenkin, että jätetään vastuu jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot siitä sopivat komission kanssa samaan hengenvetoon. 50, 80, 90 prosentit keskittämisessä VSFssä menee vielä syvemmälle eh, temaattinen keskittäminen. Siinä mennään hyvin syvälle. Mitä odotamme? Miten paljon haluamme valvoa tätä ja kontrolloida? Myöskin asetukset SIFstä. Siellä ehdotetaan hyvin konkreettisia toimintatapoja. Investointiprioriteetit ovat niin konkreettiset, että periaatteessa on mielenkiintoista, että miten nämä avaintoimet näyttävät, koska nämä investointiehdotukset ovat niin yksityiskohtaiset. Kysymys onkin, onko tarvetta tällaiseen, että näin yksityiskohtaisesti käsitellään asia. Viimeinen huomio, joka koskee kysymystä, josta myös Konstantse Kreel puhui. Minä RDFn esittelijänä ehdotan Euroopan parlamentille – että poistetaan nämä indikaattorit asetuksesta. Että ne tulivat, tulisivat toiseen asiakirjaan, että ne olisivat syvällisemmät ja laajemmat, mutta että ne sopeutettaisiin alueellisiin olosuhteisiin. Koska nyt ERD eh, asetuksessa mukana olevat indikaattorit ovat niin yleisellä tasolla, ne ovat itsestään selviä neliömetrien määrä. Tilanteessa, jossa kaikki tiedämme, että ekonomistit työskentelevät hyvin yksityiskohtaisesti. Menemme joko bruttokansantuotteen tasolle tai työllistämisen dynamiikkaan tai yksityiskohtiin. Lainsäädäntöasiakirjan tasolla, jos otetaan indikaattorit mukaan, niin se, ei ole, se on vaarallista jopa tarpeetonta. Minä esittelen ehdotan jotain sellaista, että indikaattorit siirretään toiseen asiakirjaan, ettei niitä tätä asetukseen. Se on tietysti ristiriidassa tulosakuisuuden idean kanssa. Mutta jos otetaan indikaattorit kaikille eurooppalaisille alueille, joista Lamprefanistrolla puhui, niin se päätyy niin yleiselle tasolle, että indikaattorit eivät oikeastaan kerro mitään. Eli lopussa haluaisin vielä kysyä komission jäseneltä, miten sitten menettelysäännöt, jos puhutaan näistä kumppanuussopimuksista, koska tiedän, että tästä keskustellaan. Menettelysäännöt tulevatko ne kumppanuussopimuksen vai jätetäänkö se jäsenvaltioille? Eli tämä kaikki koskee samaa ajattelutapaa. Eli onko enemmän vapautta ja joustavuutta vai meneekö siihen suuntaan, että on tiukemmat säännöt ja määrittelyt kaikille yksityiskohtille? Ja missä on sitten vastuu? Thank you, Commissioner. I... Kiitoksia komission jäsen. Kerron kollegoille, että koska meillä on sitten toinenkin kierros, niin ehkäpä komission ja sen ei tarvitse käsitellä yksityiskohtaisesti jokaista asiaa, mutta puhua näistä poliittisista suuntaviivoista, jotka ovat meille hyvin tärkeät, joten teillä puheenvuoro. No, first of all, um, concerning the, the... ensin, mitä tulee juuri kysymyksiin, kysymyksiin käsittelin juuri strategisen kehyksen juurista puolta. Se on paljon tärkeämpää saada kunnollinen ehdotus ja sitten keskustelemme sisällöstä. Ja, ja sitten varmastikin keskustellaan myös tämän yhteisen strategikehyksen juridisesta asemasta, mutta ainakin tällä hetkellä minun mielestäni on paljon tärkeämpää tehdä tällainen hyvä, vankka esitys, ehdotus tästä aika uudehkosta asiasta. Mitä tulee sitten makrotaloudellisiin ehtoihin, palaamme varmaankin tähän jatkossa. Ehkä käytämme aivan oman keskustelunsa tähän. Mikä on, ylein, mikä on tämä komission yleinen mielipide tästä? Mutta olemme keskustelleet tästä ECOFINin ja muiden kanssa. Kuin aika teoreettisesti. Tietysti kaikki toivomme ja uskomme, että tämä on tällainen viime käden keino, mutta miten sitä sitten sovellettaisiin, siitä pitää keskustella ja kuulla, mitä käsityksiä on. Minä ehkä käännyn sitten puheenjohtajan puoleen heti, kun No, not with the... suhtaudun tähän kriittisesti, tiedä tähän. Niin ei, ei, ihan vaan, että tulisin keskustelemaan tästä tänne. Ette ole suinkaan ainut puheenjohtaja. Mitä tulee kumppanuussopimusten laatuun? Minun ymmärtääkseni tämä on tällainen kattosopimus jäsenvaltioiden kanssa ja eri opera- ohjelmat ja tulokset pitäisi ottaa tähän mukaan, josta olemme sopineet jo. Ja sitten tämä riippuu maan oikeudesta järjestelmästä – kunkin maan oikeusjärjestelmästä, miten tätä toteutetaan käytännössä ja miten alueet osallistuvat neuvotteluihin. Niin kuin olen sanonut, meidän näkemyksemme mukaisesti monen tason lähestymistapamme kautta me haluaisimme, että alueet ovat mukana, mutta myös paikallisyksiköt olisivat mieluusti mukana neuvottelussa, mutta tämä aina riippuu tietenkin loppujen lopuksi jäsenvaltioista, mutta niin kuin usein olen todennut täälläkin, niin se, että luodaan tällainen artikla asetukseen, on jo sinällään vahva poliittinen kannanotto siitä, mihin suuntaan pitäisi kulkea. Entä sitten indikaattoreista? Tästä ehkä keskustellaan sitten vielä myöhemmin Nikolas Martinin kanssa. Meidän täytyy tehdä ero tulosindikaattoreiden ja anteeksi, tuottosindikaattoreiden ja tulosindikaattoreiden välillä. Esimerkiksi kuinka monta kilometriä tietä on rakennettu, sehän on selkeä indikaattori siitä, minkä pitäisi olla lopputavoitteena. Olen seurannut eri työryhmien työtä valppaasti. Ja haasteena oli löytää yhteisiä indikaattoreita, joita voidaan soveltaa kaikissa 27, kohta 22 jäsenvaltiossa. Tämä on tämä todellinen haaste ja kuten te tiedätte, on monia erilaisia tulkintoja, määritelmiä samoista käsitteistä eri maissa. Ja me Pitkälti tukeuduimme Eurostatiin, mitä tulee indikaattorien määritelmään. Kun tätä, lähe, tätä lähestymistapaa käytimme, niin luettelo mahdollisista indikaattoreista ei ollut kovinkaan pitkä. Siitä käytiin pitkä keskustelu. Tiedän, että asiasta vieläkin puhutaan, mutta loppujen lopuksi meidän kuitenkin pitäisi tästä pitää kiinni siitä, miten tämä on määritelty ja missä. Tästä tietysti tullaan myöhemmin vielä puhumaan, mutta toistaiseksi toistan on tärkeää löytää yhteisymmärrys sisällöstä ja indikaattoreiden laadusta. Yksinkertaistamisesta jälleen kerran tähän pitäisi tavallaan varata ihan oma kokouksensa ja käyttää asiantuntijoiden apua hyväksi voitaisiin kysy, pyytää yksikköäni antamaan meille kaikille listan synteeseistä esimerkiksi koskien kestosta, ku- mitä, kuinka kauan mm, maksun saantiin menee, kunnes ab, korvaus todellakin menee maksun saajalle. On todettu nimittäin, että joskus tähän korvauksen tai rahan saamiseen voi mennä jopa kaksi vuotta. Se oli pisin kesto, mitä löydettiin. Jossain tapauksessa oli kyseessä kahdeksan kuukautta. Komission tasolla tämä on yhdestä kahteen kuukautta, joten tämä hiukan riippuu omasta mielikuvituksesta, niin mitä tapahtuu sitten näissä muissa vaihtoehdoissa. Sanon tämä siksi, kun ajatellaan, tässä on kyseessä eurooppalaisesta rahoituksesta, eurooppalaisesta hankkeesta, Eurooppa – se menee tietty aika, mutta täytyy kuitenkin sanoa, että paljon tällaista kultausta tavallaan löytyy jäsenvaltiotasolta ja parantelua. Jäsenvaltiossa tiedetään, että se kun ne hyväksyvät projektin, niin siihen menee tarvitaan noin 63 allekirjoitusta koko asiakirjakokonaisuuteen. Joku aika kyynisesti totesi, että tämä tarkoittaa joka ikistä, joka on allekirjoittanut tämän hakemuksen, niin jokainen kantaa sitten, sitten tietyn osan vastuuta. Mutta keskustellaan nyt yhdessä yksinkertaistamisesta. Voin kertoa yleisellä tasolla sen, että pyrkimyksemme on myös eritellä maita, alueita, erotella maita ja alueita josta löytyy todisteita siitä, että kaikki toimii hyvin. Ja sitten mitä tulee in particular what concerns audit. Uh, erityisesti mitä tulee mm, auditointiin, niin pyrimme eriyttämään vahvasti jatkossakin, erityisesti miten investoidaan inhimillisiin voimavaroihin esimerkiksi, mutta edelleen mitä tulee esimerkiksi siihen, miten mm, si- tässä on toteutuvat ja mm, jos nyt tässä näyttää siltä, että kaikki sujuu hyvin, joten en usko, että koko tarinaa pitää toistaa, mutta on yksinkertaisesti helpompaa vaan jatkaa tältä pohjalta. Sitten vielä temaattiseen keskittämiseen. Viittaan vain meidän ehdotukseemme ja ehkä nyt toistan hiukan, jos puhutaan vaan eh, alue EAKRstä. Olemme ehdottaneet, että kehittyneemmät alueet ja uuden tyyppiset väliluokka-alueet, niin te tiedätte, että näillä alueilla saatavissa oleva, käytössä oleva raha on aika alhaisella, tasolla verrattuna kehittymättömämpiin alueisiin. Siksi olemme sopineet siitä, että keskitetään nämä olemassa olevat, käytössä olevat rahat. Ja ehdotuksemme oli ja on, että 80 prosenttia käytettävistä varoista tietylle alueelle pitäisi käyttää kolmeen tavoitteeseen. Ensinnäkin innovaatio, tutkimus ja kehitys, toiseksi pk-yritykset ja kilpailukyky ja kolmantena energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet. Ja tässä olemme todenneet, että mitä tulee energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteisiin, ainakin 20 prosenttia 80 prosentista pitäisi myöntää energiatehokkuuskysymyksiin ja kysynkin aika suoraan. Kun ajatellaan näitä kolmea tavoitetta, innovaatio, tutkimus ja kehitys, pk-yritys, kilpailukyky, energiatehokkuus, sitten vieläkin 20 prosenttia jäljellä, joita ei ole määritelty mihinkään tiettyyn kohteeseen. Mitkä ovat sellaisia alueita, jo, jotka, joiden ette näe sopivan teidän maaprojekteihin? Infrastruktuuri puuttuu täysin ja 20 prosentista 5 prosenttia kaupunkikehitykseen poistuu. Eli siis tämä kestävä kaupunkikehitys. Ähm. Selvä. Mutta mitä tulee kehittyneempiin alueisiin, meillä on, jos sellainen tilanne jatkossa se jatkuu, että emme rahoita enää infrastruktuuria. Joten tämän takia vähemmän kehittyneillä alueilla meillä on vain 50 prosenttia myönnetty näihin kolmeen tavoitteeseen, jotka mainitsin. Toiseksi, kyllä, 5 prosenttia myönnetään kaupunkialueille, mutta minä uskoisin, että suuri osa kaupunkialueisiin investoidusta varoista liittyy energiatehokkuuteen ja energian säästöön talojen eristämiseen ja niin edelleen. Ja uskon, että tämä on toinen hyvä esimerkki siitä, kuinka kaikki ajatukset, joita kiertävät, sopivat erinomaisesti juuri meidän tavoitteisiimme. Ja me olemme uudelleen laskeneet tämänhetkisten rahoitusnäkymien tilanteen 92-93 prosenttia kaikista täm, tällä hetkellä käytetyistä varoista voidaan nähdä näiden prioriteettejen kohdalla käytetyksi. Loppuosa on sitten kulttuuriperintöä ja muuta, ja sekin tietysti on mahdollista jatkossakin. Ainoa asia on, että alueet jäsenvaltioiden kanssa päättävät, mihin halu- haluat investointeja keskittää, ottaen huomioon tämän aika laajan puitekehyksen. Ja tämä on juuri vastaus siihen, että keskitetään ja räätälöidään keskitetään ja räätälöidään näitä ratkaisuja Uskon todellakin, että kaikilla jäsenvaltioilla ja alueilla on mahdollisuus näilläkin säädöksillä kehittää aika räätälöityjä ratkaisumalleja riippuen niiden omista tarpeista ja vaateista. Ja mitä herra Jan Olbrit sanoi budjetista, tämähän tällä hetkellä riippuu tai olet, me oletamme, että saamme ne varat, joita olemme pyytäneet. Mutta tämän takia olen jo johdannossani aikaisemmin tänään todennut, että arvostaisin ja ehdottaisinkin sitä, että neuvoteltaisiin sisällöstä yhdessä rahoitusulottuvuuden kanssa. Muutoin, jos ensin puhutaan budjetista ja rahoitusulottuvuudesta, niin silloin kyllä tähän liittyy selkeä riski siitä, että varoja saattaa hävitä meidän rakennelmastamme. Ja, ja tehän tiedätte, yksi tavoitteista on aina tämä alueellinen yhteistyö, ja toinen saisi olla, nämä saattaisi olla väliluokka-alueet, jolloin rahojen tarve on paljon suurempi. Joten ehdotukseni on, että nämä neuvottelut käydään rinnakkaisesti, rinnakkain, jotta vältetään se, että koko rakennelma kärsii. Ja siksi meidän etujemme mukaista on käydä rinnakkaisneuvottelut. Jos sitten loppujen lopuksi joku vähennys tulee, niin sitten pitää vain kohdata tällainen tilanne ja mahdollisuus. En halua jo nyt puhua tällaista vaihtoehdosta, mutta sanoisin, että se pitäisi ottaa sitten kohta kohdata, eikä pitäisi ottaa sitä pois koko summasta. Sitä paitsi olen sitä mieltä, että saattaisi olla yksi äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys, johon kiinnittäisin teidän huomionne. Ehkä se tulee esille tulevina viikkoina BKTn kehittyminen ja tiedot tästä. Ehkä huomattavakin BKTn lasku todetaan. Ja jos puhutaan yhdestä prosentista tai hiukan alle prosentista tai hiukan yli prosentista, niin jossakin vaiheessa mielestäni on välttämätöntä keskustella absoluuttisista luvuista, koska jos huomattava lasku BKT tapahtuu, niin yksi prosentti tai alle prosentti saattaa muuttua vieläkin pienemmäksi kuin kukaan tällä hetkellä kuvitteleekaan, joten tähän kiinnittäisin todella teidän huomionne. Se tulee esille muutaman viikon kuluttua uskoakseni helmi-maaliskuussa varmasti sitten saamme viimeisimmät tilastotiedot. Sitten alueellisista vastuista. Olen täysin samaa mieltä teidän lähestymistavasta, ne Tarvitaan koordinaatiota, mikäli nyt ymmärsin oikein teidät. Jäsen, alueiden ja jäsenvaltioiden väillä ja pitää sitten tarkastella, kuka mitäkin tekee. Tässä taisi olla kaikki tällä kertaa. We have 25 minutes. 25 minuuttia aikaa 14 puhujaa, joten se ei, ei keritä tällä vauhdilla. Nyt haluaisin pyytää, että teillä olisivat esittelijät, puhuisivat mahdollisimman lyhyesti. Posti Naaru, Riikka Manner, Johan Zeller ja sitten Maria Igoin. Ilgoin. Uh, Mr. Commissioner. Kiitos. Komission jäsen ensin puhuisin äh, ihan erityisestä romanialaistapauksesta, joten puhun nyt romaniaa. Niin. Ähm, Euroopan parlamentin äh, täysistunnossa ministeri Bock äh, väitti perusteetta, että äh, oppositiopuolueet, sosiaalidemokraatit ja sosiaaliliberaali unioni olisivat painostaneet EUta keskeyttämään maksut Romanialle. Minä lähetin kirjeen komission jäsen Haanille ja tänä aamuna sain erittäin äh, perustelun vastauksen, jossa äh, kiellettiin nämä syytökset. Ja haluan nyt henkilökohtaisesti kiittää komission jäsen Haania hänen vastauksestaan, jossa hän totesi, että nämä syytteet olivat täysin perusteettomia. Euroopan unionia ja sen toimia ei tulisi tällä tavoin polemisoida, ei myöskään Romaniassa, jolla toki on todellisia vastaanotto-ongelmia. Sitten verkkojen Eurooppa-väline, josta on kiistelty todella nämä 10 miljardia euroa, jotka halutaan siirtää kohesiorahastosta verkkojen Eurooppa-välineeseen. No en nyt mene tähän keskusteluun, johon äsken viitattiin, mutta me emme ole vieläkään saaneet selvää vastausta siihen, mitkä periaatteet ja mitkä kriteerit tässä ovat taustalla, miten tämä etu lasketaan. Joten antakaa meille syytä hyväksyä tämä ehdotus ja toiseksi katsoa, onko se toteuttamiskelpoinen vai ei. Ja sitten toiseksi esimerkiksi energian säästö. Kyllä tulee katsoa, että myös kohesiorahasto rahasto taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ovat merkittäviä. Minä olen ollut komission jäseniin ehdokkaassa, samoin alueiden komiteaan. Kaikki ovat kannattaneet sitä, että kohesiorahastoa käytetään esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Voisitteko te myös äh, suhtautua tähän myönteisesti? Tämähän parantaisi myös vastaanottokykyä, eikö totta? Ja lopuksi Miten aiotte toimia komission jäsen Potocnikin kanssa yhteistyössä huolehtiakseni siitä, että uudet direktiivit, jotka liittyvät ympäristövaikutusten arviointiin, käsitellään niin, että saastuttaja maksaa periaatetta ei muuteta, koska artiklassa 177 ja sopimuksen artiklassa 102 kohdassa 5 todetaan, että vain siinä tapauksessa, että saastuttaja ei pysty maksamaan kohesiorahastosta, voidaan kattaa suuren luokan eh, saastumiskustannukset. Me kuitenkin täällä parlamentissa katsomme, että tämän täytyy olla vain aivan äärimmäisen, äärimmäinen poikkeustoimi, eikä mitään päivittäistä työtä. Ja me todella toivomme, että eh, vältetään mahdollisuus eh, että huono ympäristövaikutusten arviointi voisi näin kääntyä itseään vastaan. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komissaarille erinomaisesta alustuksesta. Oikeastaan haluan kommentoida muutamia näitä asiakokonaisuuksia, joita on käsitelty hyvin lyhyesti Ensinnäkin tämä temaattinen keskittäminen, niin kuin aiemmatkin puhujat ovat todenneet, niin varmasti myös parlamenttina voimme sitä kannattaa, mutta siinä on paljon ongelmakohtia. Jos ajattelen esimerkiksi ETS: ETC-asetusta, jonka esittelijänä toimin, niin se ei tällaisenaan yksinkertaisesti vaan sovi ETCn näihin tavoitteisiin. sieltä on unohdettu paljon sellaisia teemoja jotka nimenomaan edistäisivät esimerkiksi rajat ylittävää yhteistyötä. yksi tällainen erityiskysymys on varmasti nämä liikenneasiat jotka täysin puuttuvat näistä teemoista joten jos ajatellaan etsenkin pohjalta niin varmasti olisi tarpeen että tähän saataisiin joustavuutta ja, tai voitaisiin valita enemmän näitä teemoja kuin sitten tämä neljä kappaletta sitten mitä tulee suoraan korvamerkintään esimerkiksi energiatehokkuuden osalta niin kyllä on tunnustettava se että joissain maissa varmasti tämä tulee aiheuttamaan ongelmia ja tältä osin pitää myös ottaa huomioon maiden lähtötasot näissä ilmastoon ja energiaankin liittyvissä kysymyksissä joten hieman kriittisesti tähän suhtaudun. sitten mitä tulee kumppanuussopimukseen niin se on erittäin tärkeä lähtökohta todellakin että, että myös nämä alueet saadaan linkitettyä voimakkaasti itse tähän tekstiin ja sitovasti koska tällä hetkellä jo, jo eräissä maissa niin ollaan hyvin huolestuneita siitä että alueet e, e, ikään kuin tippuvat pois tästä päätöksenteosta. Ja myös tältä osin niin haluaisin kysyäkin sitä että kuinka käytännön tasolla nyt sitten esimerkiksi tämä ets asetus tullaan kytkemään osaksi tätä kumppanuussopimusta. se mitä tulee indikaattoreihin niissä todellakin kaipaisimme komissiolta tarkennuksia ja selkeyttä ja myös ETS: n osalta niin täysin tuen sitä mitä jan olbrycht sanoi aikaisemmin että olisi hyvä että ne mahdollisesti olisi eri asiakirjassa. tämä pätee myös tähän asetukseen hyvin. No sitten tästä yksinkertaistamisesta. tältäkin osin kaipaisimme komissiolta selkeitä esityksiä. meillä on jo tällä kaudella ollut näitä yksinkertaistavia elementtejä muun muassa flat rate tai lump sum ja niin edelleen. tuleeko nämä käytännöt jotenkin muuttumaan vai mitä uusia välineitä komissio tulee tarjoamaan? sitten tästä yleisestä strategiakehyksestä niin ylipäätään kysymyksiä herättää se että kuinka pitkälle tämä kehys tulee ohjaamaan käytännössä sitten ohjelmien ja sitä myötä myös kumppanuussopimuksen sisältöä. tämän osalta on tärkeää että ei pelkästään tuudittauduta tähän kehykseen vaan myös todella tehdään raja aitoja matalammaksi näiden rahastojen välillä jotka ovat nyt tämän kehyksen sisällä. sitten viimeinen asia jonka haluan nopeasti tässä nostaa esille on tämä välialuekategoria toivoisin että komissio esittäisi nyt selkeitä lukuja sen suhteen mitä tämä tulee tarkoittamaan. me tiedämme tällä hetkellä että jos me vertailemme vaikka nykyistä konvergenssialuetta niin siellähän, siellähän tämä väestöpeitto tulee tai siis väestöpeitto tulee pienenemään tässä välialueessa jos verrataan, verrataan tätä nykyistä konvergenssialuetta. ja sitten jos ajatellaan näitä siirtymäalueita niin tämä väestöpöytä tulee suurenemaan jos verrataan esimerkiksi facing out facing in ratkaisuihin. minulla on esimerkiksi nyt tässä lukuja pöydällä jotka osoittavat sen, että, periaatteessa kustannukset tulisivat huomattavasti kasvamaan, jos me, vertailemme nykytilannetta ja sitten tilannetta tulevalla kaudella, jos meillä on tämä välialuekategoria. Niin saisiko tästä nyt jotain selkeyttä, myös komissiolta ja selkeitä lukuja oikeasti, mitä ne tulee olemaan ja mitä tämä tarkoittaa oikeasti, oikeasti kustannuksina, jos siihen välialuekategoriaan mennään? Joachim. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Komission jäsen Haan, mukavaa, että voimme jälleen kerran keskustella kanssanne. Ja tosiaan myös hyvin merkittävällä tärkeällä hetkellä. Mitä tulee yksittäisiin asetuksiin, tietenkin myös sen suhteen, jossa itse olen esittelijänä, meillä voisi olla aika monia yksityiskohtia mukava tässä selvittää, mutta otan ehkä yhteyttä pikemminkin kabinettiin. Mutta haluaisin kysyä, miten te aluepolitiikasta vastaavana komission jäsenenä puolustatte niin komissiossa kollegojenne suhteen kuin myös neuvostossa aluepolitiikkaa. Tämä asiahan ajatellaan vaikkapa eh, velkakriisiä, finanssipoliittista sopimusta, valuutan vakautta, säästösuunnitelmia ja tänään viimeksi lehdet olivat täynnä kriisiilmoituksia siitä, että Euroopan unionin useimpien maiden tilanne on erittäin huono taloudellisesti ja että työttömyysluvut ovat nousussa. Samanaikaisesti puhutaan äh, tukipolitiikan yhteisistä strategiapuitteista ja kolleganne komissiossa ehkä katsovat, äh, että kukin hoitakoon tonttinsa myös jatkossa. Ja kun on leikkauspintaa, kun on tällaisia äh, yhteisiä mahdollisuuksia, niin näitä ei oikein kuitenkaan tunnisteta. Mitä aluepolitiikka on tai minkälaisia synergiaa vaikutuksia voitaisiin saada esimerkiksi Horisontti 2020 hankkeen suhteen. Olette myös kollegojen kysymyksistä varmasti havainnut, että epävarmuus on hyvin suurta. Viime vuoden loppuun asti Puola oli puheenjohtajavaltio ja sehän toimii erityisesti kohesio- ja rakennepolitiikan alalla erittäin hyvin, no tietenkin oman edunsa, etunsa mukaisesti. Tänään kuulimme puheenjohtajavaltio Tanskan ministeriä, jolta kysyttiin, aiko, aikooko Tanska jatkaa Puolan mallia, mutta hän eh, ilmaisi itseään varsin ää, äh, kohtelijan pidättyvästi tältä osin. Joten puheenjohtaja valtio Tanskan kaudella ei varmaankaan edetä niin kuin Puolan kaudella. Hän mainitsi kaksi konkreettista päivämäärää, jolloin Tanska puheenjohtajakaudellaan aikoo kohesiopolitiikan nostaa esityslistalle huhtikuussa ja kesäkuussa, mutta muuten hän totesi, että epävirallisia ministeritapaamisia ei ole suunnitteilla. Kuitenkin juuri nyt, tällä hetkellä, tässä ja nyt nämä sisältökysymykset on hoidettava, ne on käsiteltävä. Ja me epäilemme esimerkiksi makroehdollisuutta, katsomme, että sen ei tulisi olla osa kohesio- ja rakennepolitiikkaa. Kuitenkin kollega Potsdinaru sanoi, kertoi tästä Romanian esimerkistä ja tänään luin itse lehdestä, että Unkarin valtiota on uhattu, että jos se ei täytä EUn ja IMFn vaatimuksia, niin rakennerahastohanat suljetaan. Eli se, mikä itse asiassa tähän mennessä on ollut vain ehdotus, onkin nyt jo yhtäkkiä äh, poliittista todellisuutta. Ja nyt äh, kysynkin, miten te vastaatte tähän haasteeseen, mitkä ovat teidän seuraavat äh, toimenne. Ensinnäkin on tehtävä selväksi, mikä on kohesio- ja rakennepolitiikan tarkoitus, nimittäin Euroopan alueiden vahvistaminen, se, että alueet saavat mahdollisuuden luoda kasvua ja työpaikkoja, eikä kyse saa olla vain siitä, että näitä politiikan aloja käytetään oman edun ajamiseen. Tai nähdä vain mahdollisuutena toteuttaa muita poliittisia tavoitteita – Uh, Maria Irigoyen, I hope you will be shorter. Selvä puhe toivottavasti lyhyesti. Sientä. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Sallittehan, että myös onnittelen teitä nimityksestänne komission jäsen. Olen pahoillani, mutta kyllä me kaikki tässä valiokunnassa olemme aika samoilla linjoilla. Te pyysitte meitä auttamaan teitä valitsemallanne ne tiellä. Itse olen sosiaalirahaston esittelijä ja ehkäpä en nyt enää puhu siitä, mitä täällä on jo puhuttu, mutta korostan vielä, että sosiaalirahaston esittelijänä pidän äärimmäisen tärkeänä tämän 25 prosentin eh, säilyttämistä nyt näinä aikoina, joita tällä hetkellä, tällä hetkellä elämme. Tämä rahasto on hyvin merkittävää Euroopan sosiaalipolitiikan saavutus ja se tulee todella tällaisena säilyttää. Haluamme luoda laadukkaita, kestäviä työpaikkoja, pitkäaikaisia työpaikkoja niin, että työmarkkinoilta syrjäytyneet ihmiset voivat löytää työtä. Ja näin voidaan vähentää sosiaalista epätasa painoa epätasa-arvoa sekä köyhyyttä. Ensimmäinen painopisteemme olkoon tietenkin rahastojen tehokas käyttö ja todella se, että vastaanottokykyä parannetaan. Tiettyä joustavuutta aivan ilmeisesti tarvitaan, kyllä aivan varmasti näin on kaikilla alueilla kaikki eivät ole samanlaisia. No niin, tasapaino, mitä tulee tähän temaattiseen keskittämiseen. Kyllä meidän täytyy olla johdonmukaisia, mitä tulee 2020-strategiaan, mutta kohesiopolitiikka on paljon muutakin kuin 2020-strategian väline. Joten kyllä tähän täytyisi jättää tiettyä joustavuutta ottaen huomioon erityistarpeet ja tietenkin sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisääminen ja köyhyyden torjunta ovat niitä kaikkein tärkeimpiä johtonuoria. Tässä 18 painopistealuetta liittyen investointeihin on nimetty ja kyllä joustavuutta juuri tarvitaan, siitä ei tule luopua. Meidän tulee ottaa huomioon jäsenvaltioiden erityistarpeet, niiden alueiden erityistarpeet, jottei käy niin, että meillä on vain yksi malli, johon kaikki pakotetaan. Meillä täytyisi olla laajempi mahdollisuuksien kirjo ja täällä on jo puhuttu siitä, että myös kumppanien täytyy voida osallistua. Ja nyt komission ehdotuksessa tätä ei ole määritelty. Kaikkien osallistuvien tahojen rooli tulisi määritellä tarkasti. Tässä olivat minun kysymykseni. To leave in 10 Kiitos. Ja komissiossa täytyy lähteä 10 minuutin päästä. Olisi vielä kolme koordinaattoria plus pitkä puheenvuoropyyntölista. Koordinaattori, jos haluatte esittää kysymyksen, sopii, mutta keskustelun aikaa nyt teemme sen jälkeenpäin, kun Nikolas Martin on paikalla. Vain ne, jotka haluavat esittää kysymyksen komission jäsenelle, Arvo Manesku Alfonsi, oma G, jos teillä on kysymykset. Sen jälkeen on sitten pitkä lista vielä. Koordinaattorista joku esittääkö kysymyksen? Kyllä, Manuesku. Mulțumesc, doamna președinte. Am să fiu foarte scu... Rova, puheenjohtaja, hyvin lyhyesti, kun aikaa on vähän. Kiitän komission jäsentä alustuksesta jonka hän esitti. Kysyn teiltä komission jäsen, missä määrin voitte antaa takeet siitä, että komission, kolle, komission kollegiossa pystytte puolustamaan kohesiopolitiikkaa. Mitä tulee makrotaloudelliseen ehdollisuuteen niin, että välttäisimme tilanteen, jossa kohesiopolitiikasta tulisi pääväline sanktioiden käyttämiseen valtioita kohtaan, jotka eivät suoriudu hyvin. Missä määrin voitte antaa meille vakuudet siitä, että teette jotain? Yksinkertaistamisen puolesta siitä on paljon puhuttu, joten en mene nyt käsittelemään yksityiskohtia siitä. Mielestäni tarvitaan enemmän joustavuutta, koska ei ole tehokasta se, että sama prosenttiluku pakotetaan kaikille jäsenvaltioille ottamatta huomioon kehitystasoa kussakin valtiossa ja niiden tarpeita. Sokerina pohjalla kaupunkialueiden agenda, urban agenda, ehkäpä 20 kaupungin luettelo voidaan uudistaa ja yhteisiä indikaattoreita, jotka on, jotka on mainittu, jotka ovat suotuisia isoille kaupungeille, mutta eivät vastaa kaupunkisuunnittelun tarpeisiin ja se valtiossa Toinen näkökohta, jonka haluaisin ottaa esille, on suurille yrityksille tarjottava rahoituksen rajoittaminen. Kun otetaan huomioon aiempi ohjelmakausi, huomasimme, että oli hyvää yhteistyötä suurten yhtiöiden ja pk-yritysten välillä. Ehkäpä voitaisiin löytää tapa, säilyttää mahdollisuus seuraavallekin ohjelmakaudelle, että suuret yritykset hyötyisivät rahoituksesta yhteistyössä pk-yritysten kanssa, koska pk-yrityksiä tässä halutaan tukea. Onko teilläkin kysymys? Merci. Kyllä, mielellään puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, yritän lyhentää puheenvuoroni. Niin voin näitä pyytää. Ensimmäinen asia, yhtenä kehys. Meistä tämä on vahva in- ehdotus ja me pahoittelemme sitä, että siihen ei tule täsmällisempää, konkreettisempaa ehdotusta ja rohkaisimme teitä antamaan sellaisen tekstin, jossa yhteinen strategiakehys määriteltäisiin paremmin. Meille tämä selventäisi asioita varmasti, nimittäin kohesiopolitiikka ei ole EU 2020 strategia se, ottaa, se sisältää nämä EU 22 strategiaa mutta sitä voidaan rahoittaa pelkästään tähän alueellinen kohesio ylittää tämän. Se löytyy perussopimuksesta ja teidän ehdotuksenne ja tavoitteenne ovat mielestäni paljon rajoittuneemmat kuin EU 22 strategia. Sitten erityinen ongelma meille on se, miten otetaan huomioon kohesio mm, katkokset. Ne voivat olla erilaisia johtuen väestörakenteesta. Jollakin alueella taas kyseessä saattaa olla ympäristö vaikeudet tai jossain on kärsitty vakavasta taloudellisesta kriisistä mutta neuvottelta käydään kohesiokatkoksista ja tätä kautta jokainen alue voi osallistua keskustelun komission kanssa ja voi tuoda oman panoksensa ohjelmaan, joka sille tulee määrittelemään. Sitten vielä rakenteellisista haitoista, jotka liittyvät todellakin kohesiokatkoksiin. Teidän ehdotuksenne minun mielestäni purkaa 174 artiklaa Lissabonin sopimuksen, nimittäin te teette eron erittäin vähän asutetuista alueista, puhutte vuorealueista, saarista, saarialueista ja teidän ehdotuksestanne ei, ei tule selväksi, miten saataisiin yhteinen strategiakehys esimerkiksi EAKR ja toisen rahaston välillä, koska EAKR toimii paljon vuosi, vuorialueiden hyväksi ja tätä ei oteta huomioon teidän ehdotuksessanne, joten haluaisimme enemmän tietoja. Sitten nämä väliluokka-alueet. Meille tämä on tällainen uusi asia kohesiopolitiikan tulevaisuuteen liittyen. Teidän eh- esityksessä ne no, otetaan nämä velvokkaalueet mukaan, mitä tulee varoihin, jotka niillä on myönnetty, ja mitä tulee yhteisrahoituksen määrään. Mutta tässä ei puhuta ollenkaan joustavuudesta. Ja jos väliluokkailusta puhutaan, pitää, tarvitaan myös väliluokkaa joustoa. Sitten vielä viimeinen asia, koska kuode tähän tarttunut, puhun yksinkertaistamisesta. On sellainen tuntemus, kun lukee teidän tekstiänne, että yksinkertaistamista sovelletaan olennaiselta osin niin, että komission oma toiminta ja elämä helpottuu. Teidän ehdotuksesta ei näy, miten tämä rahoituksen saajien elämää helpottaa. Usein on kuultu viimeksi Strasburgissa, että pyritään luomaan jokaiselle puoltaisen työpaikka, mutta tässä tarvitaan 10 000 euroa Euroopasta varoista ja tähän ei tulla pääsemään. Ja tärkeä kysymys vielä, miten mennään yksinkertaistamisen loppuun saakka niin, että myös rahoituksesta nauttivat siitä hyötyvät. As a newcomer, show how you can... Voisitteko uutena tulokkaana näyttää esimerkkejä miten voitte esittää asian puolessa minuutissa minuutissa? Si, Puheenjohtaja, kiitos. Pyrin puhumaan lyhyesti ja esitän vain kysymyksen koskien erittäin syrjäisiä alueita tässä uudessa asetukset liittyen kohtaan kolme. On olemassa rahamäärä, jolla pyritään korvaamaan näitä kustannuksia, joita näille alueille syntyy ja Solves-mietintö tämän vielä vahvisti. Komissio tilasi kyseisen raportin. Tätä rahamäärää on nyt vähennetty lähellä 50 prosentilla. Voitteko kertoa, miltä pohjalta komissio toteutti tällaisen laskun? Sehän vaikuttaa katastrofaalisesti äärimmäisen syrjäisiin alueisiin, kaikkiin niistä. Last half a minute to Ivar Goodmanis, but just really... Ivo Goodmanista, mutta todellakin vain puoli minuuttia, sitten komission jäsen. Thank you. Everything is goes on numbers. And I just... Kaikki on luvussa ja minä niitä vaan tässä luen. Jos otetaan phasing in, phasing out yhteensä tällä hetkellä 26,32 miljardia. Jos otetaan siirtymäloiden rahat seuraavassa MFS 38,95 miljardia. 12 miljardia, 47 prosenttia kasvua. Konvergenssialueelle miinus 20 prosenttia ja kilpailukykyalueelle miinus 4 prosenttia. Kysymys on vain yksi. Miksi tällainen suhteeton lähestymistapa asioihin? Koska jos perustetaan siirtymäalueet, Miksi samaan aikaan lisätään rahaa 47 prosenttia? Minä tulin Levaskonin luota budjettivaliokunnasta. Perjantaina alkaa budjettileikkaukset Doptown myöskin meidän gebiitillämme täällä. Kysymys on, miksi näin suhteeton epäsuhtainen asenne kolmeen eri aluetyyppiin? New Oldrich Vlašák, uusi koordinaattori, pyydän puoli minuuttia. Děkuji za slovo, eh, paní předsedkyně. Dvě stručné otázky. Kon... Ihan lyhyesti kaksi kysymystä. Ehdollisuus pyrkii saamaan suurempaa tehokkuutta, parantamaan kohesion politiikan hyväksyttävyyttä. Se on tärkeä kriisiaikoina. Kysyisin, miksi ehdollisuus koskee nyt myös maihin – jotka täyttävät vakaus- ja kasvatussopimuksen ehdot ja ei ole mitään taloudellista kriisiä. Sitten e-hallinnosta ja sähköistä kohesiosta, eikö tämä ole, eikö tässä sähköistä viestinnästä tulla tavan rinnakkain ilmiö kuin tavallista virallista viestinnästä. Tämä on vielä monimutkaista asioita. Okei, okay, okei, okay, fine. Nyt haluaisin siihen vastata, sanoo komission sen. Mutta kolme minuuttia. Ja, vielen dank, ganz kurz. Kiitos. Ihan lyhyesti tosiaan. Ensinnäkin Eurooppa 2020. No mehän olemme kaikki sopineet yhteisistä tavoitteista, joihin haluamme päästä. Ja jos nyt torjutaan köyhyyttä ja lisätään työllisyyttä, ja halutaan äh, parantaa kansalaisten koulutustasoa, niin sitten hän äh, täytyy panostaa kaikkiin alueisiin yhtä lailla. Ovatpa ne sitten harvaan asuttuja, tiheästi asuttuja, ovatpa ne sitten äh, minkälaisia hyvänsä. Kun katsotaan vaikkapa joita Ranskan alueita, niin on suhteellisesti erittäin harvaan asuttuja ja erittäin tiheästi asuttuja alueita, ja molemmissa työttömyysluvut ovat suht suhteellisesti erittäin korkeilla, joten luonnollisesti näitä ongelmia tulee todennäköisesti torjua eri toimin, mutta tavoite on kuitenkin yhteinen ja se on tässä nyt haasteena ja Eurooppa 2020 tavoitteena. Meillä on selkeät tavoitteet, joihin on löydettävä ratkaisuja mittatilaustyönä ottaen huomioon kunkin alueen erityispiirteet. Mutta varmaan, tai olemme, tai ainakin toivon, että olemme yhtä mieltä siitä, että yritysten perustaminen, yritysten luominen viime kädessä johtaa työpaikkojen luomiseen, eikö totta? Olen jo kuukausien ajan ää, tätäkin esimerkkiä lainannut. Meillä on 23 miljoonaa pientä yritystä ja samalla sattumalta 23 miljoonaa työtäntöä. Eli jos jokainen pienyritys palkkaisi yhden henkilön lisää, niin ongelmat olisi ratkaistu. Kuulostaa yksinkertaiselta, eikö totta? Mutta ei varmaankaan ole, eikö ole realist, tai ei varmaankaan ole realistista, että 500 suurinta yritystä hoitaa tämän ongelman, koska sittenhän niiden pitäisi kunkin palkata 46 000 uutta Eh, työntekijää. Eli tämä onnistuu vain siinä tapauksessa, että me poliittiset vastuunkantajat eh, annamme toivoa, emmekä eh, ihmisille povaa perikatoa ja sitä, että maailmanloppu tulee ylihuomenna. Ajatellaan nyt nuoria tulevatko he lainaamaan rahaa ja perustamaan yrityksiä, jos me povaamme maailmanloppua? Eivät varmaankaan. Siis ei meidän tule valehdella ja kaunistella asioita, mutta älkäämme nyt myöskään maalatko piruja seinille ikään kuin ylihuomenna kaikki olisi ohi. Kyllä meidän täytyy antaa tulevaisuuden toivoa ja näkymiä. Ja eikö nyt voitaisi sopia, että lasi on pikemminkin puoli täynnä kuin puoli tyhjä. Tämä on äh, rakennepolitiikan äh, pyrkimys äh, saada aikaan kasvua. Kyllä minä käyn tätä taistelua ja sotaa useammalla rintamalla kerrallaan, mutta sehän meidän tehtävämme nyt on. Ja minä voin vain sanoa saman, mikä olen toistanut useaan otteeseen – että en minä aluepolitiikasta vastaavana komission jäsenenä halua vuoden lopussa todeta, että siellä ja täällä säästettiin rahaa. Ei, vaan haluan sanoa, että rahat on käytetty tulevaisuuteen katsoen kasvua luoden, työpaikkoja luoden. Tämä on minun käsitykseni tämän työn hoitamisesta ja tämän käsityksen pohjalta eh, käyn kaikki keskustelut myös kollegojeni kanssa ja niin edelleen. Ja mitä Unkarin tulee, joka mahdollisesti tulee olemaan ensimmäinen maa, johon tätä toimea käytetään, ei maksuja äh, peruuta, mutta vuodesta 2013 alkaen sitoumukset eli lupaukset keskeytetään. Eli niitä maksuja, joihin on äh, sitouduttu, ei keskeytetä kaikki mikä on käynnissä tulee jatkumaan. Meillähän on itse asiassa tämä sääntö ollut olemassa jo 20 vuoden ajan. Tähän mennessä sitä ei ole käytännössä toteutettu. Toivon, että no ainakaan mitään hankkeita ei keskeytetä, mutta mahdollisesti jotkut tulevaisuuden hankkeet lykkääntyvät. Mutta vuoteen 2013 sen alkuun mennessä asiat voidaan kyllä vielä saada raiteilleen. Sitten yksinkertaistamisesta vain yksi asia. Käykäämme tätä keskustelua, kun puhumme vuoden 2010 vastuuvapaudesta. Sillä yhtäältähän meidän tulee valvoa, mutta toisaalta oikeutettu tavoite on se, että rakennerahaston asiakkaat, heidän byrokraattista taakkaansa ei lisättäisi. Mutta eihän se nyt niinkään voi olla, että mitään valvontaa ei ole. Meidän on löydettävä oikea tasapaino. Auttakaa minua täällä Regi-valiokunnassa ja myös muissa valiokunnissa löytämään oikea tasapaino Ähm, taakan keventämisen yhtäältä ja riittävän valvonnan toisaalta välillä. Sitten vielä tästä vähimmäisallokoinnista. Kyllä minun on hyvin tärkeää sanoa, että kun me puhumme ra- sosiaalirahastosta tai vaikkapa energiatehokkuudesta, niin sanotaan aina vähintään. Ja syntyy sellainen vaikutelma, että me vesitämme kaiken joustavuuden toteamalla, että 20 prosenttia tulee käyttää ei enempää eikä vähempää, tai täytyy käyttää vaikkapa 25 prosenttia sosiaalirahastoa, ei enempää eikä vähempää. Mutta nyt puhutaan siitä, että kyseessä on vähintään, eli joustavuutta on. Ja jos nyt sitten pitäydytään tässä 20 prosentissa tai mennään, mennään yli, niin kyllähän tässä on joustavuutta jäsenvaltioille ja niiden alueille. Eli kyllä tässä mielestäni on vielä pelivaraa. Sitten nämä siirtymäalueet, tästä edustaja puhui. Nämä muutokset tulevat siitä, että alueiden määrä muuttuu. Tällä hetkellä 271 alueesta 84, jos oikein muistan, on konvergenssialueita ja seuraavalla kaudella oletamme, että 64 mm, että niitä tulee olemaan 64-68, eli 31-35 miljoonaa ihmistä vähemmän tulee asumaan vähiten kehittyneillä alueilla. Ja näin ollen äh, vähiten kehittyneiden alueiden allokaatio tulee tietenkin laskemaan koska per capita luku, siis niiden ihmisten määrä, jotka alueella asuvat, on vähentynyt näin merkittävästi. Ja tämä sama liittyy sitten näihin siirtymäalueisiin. Enemmän kehittyneet alueet, niiden absoluuttinen väestömäärä tulee suunnilleen säilymään mutta tämä siirtymä tapahtuu vähiten kehittyneiden alueiden ja siirtymäalueiden välillä. Ja tämä selittää nämä plussat ja miinukset. Tämä vastaa myös suomalaisen kollegan kysymykseen. Asukasmäärä ei ole määräävä, vaan PKT määrää, mihin luokkaan kuuluu. No niin, en nyt kaikkiin kysymyksiin ole vastannut, mutta Nikolas Maatin voi sen tehdä ja jatkaa. Ja käytän nyt vielä tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni henkilöä, joka on monen vuoden ajan tehnyt työtä menestyksekkäästi aluepolitiikan puolesta, Dirk Janer, joka, ja tämän varmaan voin sanoa, on tehnyt hienoa työtä, oli sitoutunut työhönsä viimeiseen työpäivänsä asti, eikä kukaan voinut arvata, että hän jäisi eläkkeelle. Nyt hän on kuitenkin ansaitulle eläkkeelle jäänyt ja haluamme kiittää häntä sydämellisesti hänen tekemästään työstä. Ja varmaan kuulittekin, että saamme uuden pääjohtajan Walter Defan ensimmäinen helmikuuta. Hän on hyvin kokenut pääjohtaja, joka itse asiassa joitain vuosia 80-luvulla työskentelikin aluepolitiikan alalla. 80-luvulla tosiaan eri komissaarien, aluepolitiikasta vastaavien komissaarien kabinetissa työskenteli ja hänellä on varmasti hyvät edellytykset tähän työhön. Ja meillä on hyvät edellytykset työhön, kun meillä on hyvä tiimi tätä työtä tekemässä. Kiitos. Uh, thank you, Commissioner, very Kiitoksia komission jäsen kovasti. So we will continue and, and we... Me jatkamme ja toivotamme. Toivottavasti apulaisjohtaja sanoi, että olette olet väärässä, että vastaukset ovat samanlaiset. Se olisi toivottavaa. Ja jatkamme keskustelua. Um, dear colleagues, I would like to say that as... Hyvät kollegat, haluaisin sanoa, kun komission jäsen viittasi useaan otteeseen Rigoy Marchiniin, joka voi täydentää vastauksia, ehkäpä aloitamme tästä, että voitte lyhyesti jatkaa tästä. Ja sitten siirrymme keskusteluun näistä neljästä asiasta, joista, jotka päätimme keskustelun aiheeksi. Selitän myös ehkä sitten myös ihmiset seuraavat vuoro, jotka eivät saaneet tilaisuutta esittää kysymystä. Chair, chair, so, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Laaja kirjo erilaisia kysy- kysymyksiä komission jäsen kattoi. Aika suurin osan, palaan niihin, jo- joihin hän ei kerinyt puuttua. Ehkäpä yksinkertaistaminen aluksi, vaikka komission jäsen siitä puhui, niin yksi asia, erityisasia, joka otettiin esille, ehdotettiin tai sanottiin, että komissio olisi saanut aikaan tässä oikeastaan tuloksia ja oli keskittynyt enemmän yksinkertaistamiseen komission osalta kuin edunsaajien puolesta. Meidän näkemyksemme on, että näin ei ole. Olisi kovin hyödyllistä saada aikaan keskustelu tästä, niin että voin käsitellä tätä yksityiskohtaa koska vain jos tutkimme yksityiskohtia, niin tämä tulee esiin. Muutama esimerkki vain, jossa olemme keskittyneet erityisesti ehdotuksissamme yksin, yksinkertaisessa edonsaajien hyväksi. Ensimmäinen on kulu ja tukikelpoisuus, yksinkertaisuus. Olemme laajentaneet mahdollisuutta käyttää yksinkertaistettuja kustannuksia edunsaajille. Tiedämme palautteesta, että tämä on todellakin yksi osa-alueesta, jossa on voitettavaa. Erityisesti tukikelpoisuussäännöt on yhteinen viiden rahaston tukikelpoisuussäännöstö, eli suuri sääntöjen harmonisointi on kyseessä, jolla on suuri vaikutus edunsaajiin. Ja toinen hyvä esimerkki on auditoinnin osalta. Eli jälleen palaute, joka tuli sidosryhmiltä, että tämä valvontarasite, auditointirasite on nähdään erityisesti pienentäneen osaajien keskuudessa ongelmallisena. Eli suhteellisuutta otettiin mukaan jotta pienet operaatiot eivät joudu vaaraan, että niitä nyt tarkistetaan vuosittain. Se on tässä muutama esimerkki. Ehkä kannattaa myös mainita, että komissio aikoo esittää tiedonannon aika piankin, joka kattaa kaikki politiikka-alueet MFFn puitteissa, jotta voidaan valaista sitä tapaa, jolla mielestä me olemme pitäneet sitoumuksesta kiinni tuottaa yksinkertaistamista. Sielläkin on yksityiskohtaisia esimerkkejä. Sananen CSFstä myös yhteisestä strategiapuitteista, johon on viitattu aika useasti. Kuten komissio sen haan sanoi ensinnäkin, tulevina viikkoina meiltä tulee epävirallinen asiakirja, jossa esitellään pääelementit, jotka mielestämme ovat SFssä e tärkeitä, mutta painottaisin, että todellakin päätavoitteena on, kuten herra Sele sanoi, yritämme saada aikaan parannusta integroidussa rahastojen käytössä. Eli yksi päätavoitteista on se, että annetaan käytännöllisiä ohjeita ja ohjeistusta siitä, että kun jäsenvaltiot katsovat, miten ne käyttävät rahaa, ne katsovat, mitä voidaan tehdä aluekehitysrahastosta, mitä voidaan tehdä sosiaalirahaston kanssa, mitä voidaan tehdä maaseudun kehittämisrahoilla ja miten ne liittyvät toisiinsa sitten kun rahoitetaan 2020 horisontin puitteissa. Eli hyvin käytännöllinen dokumentti toivottavasti siinä mielessä on tulossa pääosatekijät siinä esittelemme, jotta saadaan sitten palautetta siitä, että olemmeko päässeet siihen, mihin haluamme päästä. Indikaattorit. Tietysti miten niitä, miten lainsä, missä lainsäädännössä ne otetaan esille, jos näistä delegoidusta tulee, niin se sinänsä oli problemaattista, mutta olemme sen avoimia, että olemme yrittäneet oppia läksymme, ja yksi läksyistä on se, että indikaattoreilla on käyttö, jotta voidaan integroida tietoa siitä, että miten eurorahaa käytetään. Tietysti on paljon kysymyksiä siitä, että mihin se raha oikein menee, mitä sillä saavutetaan, mitkä ovat tuotokset. Ja se on se syy, että miksi meillä on yhteiset indikaattorit, koska vain jos on äh, setti yhteisiä indikaattoreita, niin voidaan saattaa nämä tiedot yhteen. Jos jokainen on käyttää omia indikaattoreita, niin ei sitä pysty äh, tuottamaan yhteen sitä tietoa. Eli tarvitaan ainakin yksi indikaattoriryhmä yhteisen sellainen, jotta aggregaatio voidaan, yhteensaataminen voidaan toteuttaa. Sitä sitten täytyy täydentää tietyillä erityisindikaattoreilla. Ja kuten komission sen juuri sanoi, yhteisindikaattorit esimerkiksi tuotoksesta, ei tuloksesta. Ja tulokset tietysti ne täytyy määritellä yksityiskohtaisemmin, spesifioidemmin, mutta jotta on yhteiset indikaattorit, niin sitten voimme tuottaa tietoa siitä, että mihin rahaa käytetään ja mihin se menee. Eurooppalainen alueellinen yhteistyö. Tietysti tässä nähdään eri lähestymistapoja temaattiseen keskittämiseen, koska sillä on eri luonne, se palvelee eri päämäärää, mutta on tärkeää pitää mielessä myöskin, että käytettävissä oli rahojen määrä alueellisen yhteistyön ohjelmiin on paljon rajoittuneempi kuin esimerkiksi valtavirin ohjelmiin. Ne ovat suhteellisen pieniä rahoituksen määrän suhteen, mutta periaate on edelleen, että sen rahoituksen pitäisi olla keskitettyä, että sitä pitäisi jakaa liian laajalle, koska alueellisen yhteistyön ohjelmista halutaan tuo tuloksia niin kuin muistakin. Sen vuoksi on keskittämismekanismit, mutta se liittyy temaattisten tavoitteiden määrään. Mutta temaattiset tavoitteet itse asiassa ovat aika laajoja. Yhden tavoitteen sisällä on paljon mahdollisuuksia investoida, mahdollisia investointiprioriteetteja. Tämä joustavuus on ryhmä investointiprioriteetti, jotka keskitytään enemmän ESFn tyyppisiin toimiin, niin että se laajentaa tämän varojen käytön alaa ETC-ohjelmille. Ja esimerkiksi siinä saadaan yhteys makroalueellisiin strategioihin niin, että tämän, nämä rajat ylittävät transnationaaliset ohjelmat, niin niitä voidaan sopeuttaa makroalueellisiin strategioihin. Uh, perhaps then just one final uh, point I noted that I... Ehkä vielä lopuksi huomasin, että komission jäsenillä on aikaa käsitellä suurten yritysten rahoitusta. Se on rajoite, joka on rakennettu sisään komission ehdotukseen. Se ei ole totaalikielto tai rajoitus, mutta se suora tuki suljetaan pois tuotantoinvestoinneille suurten osalta, ja tämä perustuu arviointeihin. Siinä on kyse siitä, että käytetään EU-rahoja parhaalla tavalla. Ja arvioinnit, joita meillä on ollut, olleet ja valvonneet, ovat osoittaneet, että parempi tukea PK-yrityksiä. Ja komissio juuri tästä puhui siinä mielessä, että missä työpaikkoja ja miten niitä luodaan. Ja sen vuoksi näemme todellisen perustelun siihen, että keskittymme keskitymme tukea yrityksille pk-yritystasolla suoran tuen mielessä tuotantoinvestointiin. Vielä on kuitenkin mahdollisuus tukea suuria yrityksiä, mutta se liittyy esimerkiksi siihen, että keskitytään investointeja tutkimukseen ja innovaatioihin. Eli se ei ole tätä suoraa tukea tuotannolliseen toimintaan. Tämä varmaankin kattaa merkitsemini pääkohdat ja pahan muisin kohtiin, jos mm, niitä missasin. <laughs> Mr. I, I know it's niin, Pyydän anteeksi, tämä on teille läheinen kysymys verkkojen Eurooppaa ei sinällään kuulu tähän pakettiin. Se on ihan erillinen lainsäädäntöehdotuksensa komissiosta. Ja yhteys liittyy tietenkin 10 miljardia, joka tulee kohesiorahastosta. Tärkeää on nähdä, että tämä osa verkkojen Eurooppa-väline pitää nähdä yhdessä sen rahoituksen kanssa, jota saadaan kohesiopolitiikasta, jotta voidaan saavuttaa yhteisiä tavoitteita. Esimerkiksi teen kymmenen verkot ja niin edelleen. Tässä tavallaan tämä toteutusjärjestelmä kokonaisuudessaan, jotta saadaan paras mahdollisuus luoda kaikki tarvittavat yhteydet. We see as important, and this is what we try... TNT-verkoissa. Tähän pyrimme näiden mekanismien kautta. Pyrimme varmistamaan, että jäsenvaltiot voivat kunnolla selkeästi suunnitella, jotta voivat yhdistää nämä hankkeet omiin infrastruktuurirakenteisiin, että nähdään, mitä tullaan rahoittamaan verkkojen Euroopan välineen kautta ja mitä he kohtuulla voivat odottaa, että tämän välineen kautta rahoitetaan ja mikä taas pitäisi ohjelmoida äh, rahoitettavaksi kohesiorahastosta ja EAKRstä. Tämä on tärkeää. Kun neuvottelut jatkuvat, niin on ratkaisevan tärkeää nähdä, miten tämä linkkiys toteutuu ja miten lainsäädäntö verkkojen Euroopan välinen kohdalla kehittyy ja varmistaa sen, että jäsenvaltiot operatiivisesti pystyvät saavuttamaan tällaisen suunnittelustrategian. Can you imagine that member states will be also Voisin kuvitella, että jäsenvaltiolle on tärkeää myös se, että mitä tapahtuu rahalle, jota investoida. Hyvät kollegat, 18 ei pystynyt kysymään komission jäseneltä kysymystä sen vuoksi, että pidimme liian pitkiä puheenvuoroja. Jos on joku, joka haluaisi kysyä lyhyen kysymyksen tältä kahdeksan listalta, koska pääjohtajalle se, koska se olisi tärkeä kysymys pääjohtajalle, mutta se voidaan tehdä se, mutta jos ei ole, niin sitten voidaan siirtyä seuraavaan keskusteluun. Sitten voimme myös luvata, että tämä lista se on etusijalla seuraavassa komission jäsenen kanssa käytävässä keskustelussa. Siis ei ole ketään kysymyksen äh, esittäjää. Aha, Anna-Mira oli kuitenkin. Okei, okay. hyvin lyhyesti. Kiitos, on aika harmi, että en saanut esittää kysymystä komission jäsenelle. Kymmenen vuotta sitten parlamentin jäsenen avustajana osallistui vastaavaan keskusteluun, mutta nyt huomaa, että ei tässä kovin paljon ole edistetty esimerkiksi alueellinen kohesio, indikaattorit ja varojen keskittäminen tai ei. Kyllä meidän tulisi huolehtia siitä, että että kumppanuussopimukset äh, evaluoidaan ja mm, tarkastetaan kunnolla, kun kyse esimerkiksi on lainsäädäntövaltaa omaavista alueista. Ja komission jäsen teki ainakin vihreiden mielestä tässä ihan järkevän ehdotuksen. Ja kyllä minä nyt pitäisin kiinni siitä, että alueet, joilla on lainsäädäntövaltaa, niille ei aina ole tätä mahdollisuutta tulla kuulluksi ole taattu aiempina kausina ja meidän poliittisen ryhmämme mielestä ajatellen myös tätä budjettiulottuvuutta, se, että alueelliset ja paikalliset viranomaiset ovat lähempänä hanketta, niin takaa sen, että määrärahat käytetään paremmin ja tehokkaammin kun ajatellaan erityisesti kohesiorahastoa, niin tavoitteet ovat olleet hieman liian laajasti määriteltyjä, eikä mm, ehkä ole toimittu niin tehokkaasti kuin olisi voinut. Kun ajatellaan tiettyjä suuria hankkeita, vaikkapa lentokenttähankkeita tai Eh, tiettyjä vesialueisiin liittyviä hankkeita. Si, si, si. Oliko teillä joku kysymys? Kyllä. Me eh, erittäin myönteisesti näitä eh, siirtymäalueita suhtaudumme tähän hyvin myönteisesti. Itse tulen kalisiasta, joka saattaa tulla näihin kuuluvaksi. Ja me katsomme, että nämä indikaattorit ja kriteerit, joista sovitaan, ne eivät aina ole parhaat mahdolliset, jotta voitaisiin tämä konvergenssi todella taata. Eli komissio mitä tulee siirtymäalueiden tulevaisuuteen. Muutkin kollegat ovat puhuneet joustavuudesta näiden kriteerien soveltamisessa, niin se on meidänkin mielestämme äärimmäisen tärkeää, koska esimerkiksi korkeat työttömyysluvut vaativat sitä, että nyt ongelmiin vastataan kansalaisten nimissä. Kysymyksiä ymmärrän, että tämä on yksi aiheesta, joissa aihe, kat, aluekategoriat, niistä varmaan keskustellaan jatkossakin, mutta voitte vastata lyhyesti vai jätetäänkö se jatkokeskusteluun ja sitten no, jat- vastaatte keskustelun yhteydessä. No sitten, en tiedä kuka ensimmäisenä. Sovimme neljästä aiheesta. Alustuksen kahteen aiheeseen äh, esittää Lambert van Nisteroi ja sitten kaksi Konstantin Krell, Krell aloittaa involved. She's free. She seems to be free. So... Nyt hän näyttää olevan vapaa esittämään arvostuksensa. Jos alustatte kahdesta asiasta, josta sovitte Lambertin kanssa. Also ich versuche das, ich fange jetzt wieder äh, mit... No, yritän. Aloitan nyt jälleen tästä joustavuudesta ja kiintiöistä, tästä suosikkiaiheestamme. Siis minä olen valmistellut tällaisen kattavan taulukon siitä, kuinka paljon joustavuutta eri alueilla nyt vielä on käytettävissään. Ja jos nyt lähdetään siitä, komission jäsen Hanhan juuri totesi, että nämä ovat näitä vähimmäisosuuksia, enemmänkin voi näitä mainittuja tavoitteita varten rahaa käyttää, mutta <laughs> sittenhän tietenkin joustavuus niiden tavoitteiden suhteen, joita ei ole erityisesti nimetty, vähenee entisestään. Ja voi olla, että ne keskustelukumppanit, joiden kanssa itse puhun, jotka tulevat kaikkialta Euroopan parlamentista, ovat kaikki väärässä. Kaikkialta Euroopan unionista ovat kaikki väärässä ja puhuvat aivan potaskaa, mutta kaikki ovat minulle sanoneet, että temaattinen keskittäminen kyllä, mutta ei välttämättä niihin tavoitteisiin, jotka on nyt kirjattu. Ja kun nyt puhutaan vaikkapa konvergenssialueista, No siinä pelivaraa ja joustavuutta on vielä suhteellisen paljon. Tämä keskittäminen ei ole niin pitkälle menevää, mutta koko summasta käytettävissä olevista määrärahoista 40 prosenttia jää sitten vielä vapaasti käytettäviksi alueiden ja jäsenvaltioiden omiin prioriteetteihin. Sitten nämä väliluokka-alueet, hmm, niille tämä määrä on enää parikymmentä prosenttia. Ja paremmin kehittyneillä alueilla se on enää 7-18 prosenttia. Tämä mielestäni ei riitä. Tänään ei ole vielä lainkaan tai korkeintaan vain sivuhuomautuksessa puhuttu väestökehityksestä. Aina me puhumme demografisen kehityksen haasteesta, mutta mihin se heijastuu? Sitä ei löydy ei täältä prioriteeteista. Kun mukaan kaikkien prioriteettien kautta voidaan puuttua eh, demografiseen kehitykseen ja sen haasteeseen. Mielestäni tämä ei riitä. Jos me nyt yhtäältä toteamme, että nämä ovat meidän prioriteettejämme, mutta toisaalta <laughs> emme jätä mitään pelivaraa niistä huolehtimiseen, että alueet eivät eh, voi toimia omien tarpeidensa mukaan. Espanjan alueella tilanne on taatusti täysin erilainen kuin itäisessä Saksassa tai Puolassa, vaikka ongelma onkin yhteinen. Siksi meidän tulee todella neuvotella jäsenvaltioiden kanssa ja pyrkiä löytämään yhteinen sävel. Kun me puhumme sosiaalirahastosta, niin sehän on hyvin, voim- siinähän hyvin voimakkaasti määrärahat on keskitetty ja jos sanotaan vähintään, vähintään 25 prosenttia ESF, niin tästä ei ole epäilystäkään, mutta sitten kun katsotaan, että voiko alue parantaakseen kansalaistensa köyhyystilannetta, pikemminkin vaikka valita tukevansa PK-yrityksiä vai tulisiko ehkä katsoa pikemminkin koulutustarjonnan parantamista, niin täytyyhän alueen voida tehdä tämä päätös. Ja olen täysin varma siitä, että alueella on erilaisia konsepteja. Siksi ehkäpä joku mm, alue toteaakin, että juu, tarvitaan 50 prosenttia ESF, mutta toinen ehkä toteaakin, että vain 30 prosenttia. Ja loppujen lopuksi tästä kyllä uskoakseni kristalloituu sitten sellainen kuva, joka ei olekaan niin kirjava, vaan että ollaankin lähempänä toisiamme kuin voisimme kuvitella, mutta kyllä alueille täytyy jättää enemmän pelivaraa kuin nyt on ehdotettu. Mielelläni haluaisin keskustella ihan siitäkin, että mitä mahdollisuuksia tähän olisi. Ja äh, minä tässä tunnen olevani kuin jos koululuokassa, kun minulle aina sanotaan, että niin, niin, mutta nämä ovat vain vähimmäisvaatimuksia. Kyllä, määrärahoja voi käyttää tätä varten enemmänkin. Mutta jossain vaiheessahan äh, tulee 100 prosenttia vastaan ja enempää ei voi olla, jos nyt sanotaan, että äh, kohesiopolitiikka politiikkaan saadaan 360 miljardia tai 500 miljardia, niin sitten hyvä on, keskitetään vain. Voin tämän hyväksyä, koska sitten pelivara on mm, aivan toisella tasolla kuin nyt, mutta kun tällaista joustavuutta ei ole käytettävissä, pikemminkin pelkään, että käy päinvastoin. Mutta täytyy katsoa, miten voidaan ottaa ottaa huomioon alueiden ja jäsenvaltioiden perustellut eh, intressit ja tietenkin myös nämä komission kuvailemat intressit niin, että löydetään kompromissi, löydetään yhteinen tie, jossa molemmat eh, sopivat yhteen ja saadaan aikaan tulevaisuuteen katsovaa kohesiopolitiikkaa, joka menee oikeaan suuntaan, siihen suuntaan, että alueita voidaan tukea mahdollisimman osuvasti eh, kansalaisten ja EU 2020 strategian nimissä. Tämän verran joustavuudesta ja näistä osuuksista. Yksinkertaistaminen. Ehkäpä tästä tänään voidaan puhua aika lyhyesti, koska tiedän hyvin, että 20. maaliskuuta järjestetään kuulemistilaisuus Olen todella syventynyt yleiseen asetukseen sisältyviin ehdotuksiin ja katsoin myös, että miten, minkälaiset ehdotukset ovat yksittäisissä rahastoasetuksissa ja kun näihin todella syventyy ja <laughs> hiljalleen sitten ymmärtää, mitä asetuksen eri kohdissa todetaan, niin Kyllä komissio on tehnyt aika viisaita ehdotuksia, jotta hallinnointia ja valvontaa saataisiin yksinkertaistettua. Varmaan olisi hyvä, jos ajatellaan nyt vaikkapa vuosittaista edistyskertomusta. Siinä lukee kolmannes, kolmessa eri kohdassa, että todetaan mikä on pohjana, perustana artikla no sanotaan nyt vaikka 45, en ole tästä varma, yleisessä asetuksessa toteaa yhtä ja toista. Ja kun sitten katsoo näitä erityisiä rahastoasetuksia, voi nähdä viittauksen tähän niin, että kyse on samasta edistyskertomuksesta, koska välillä kun nämä, näitä lukee, vaikuttaa siltä, että nämä yksittäiset arviot eivät ole samanlinjaisia, mutta itse asiassa näiden kertomusten määrää jopa voitaisiin vähentää. Kyllä tähän on ihan hyvä mahdollisuus. Ja sitten uskon kuitenkin, että on olemassa vaara, että tietyiltä osin komissio ehdottaa yksinkertaistamista ja toteaa, että jäsenvaltioiden on oltava tässä mukana. Ja pelkään, että tässä on sellainen vaara, että jäsenvaltioille jätetään eh, ikään kuin liikaa pelivaraa lisätä omaa byrokratiansa, vaikka komissiolta eh, samalla on pyydetty päinvastaista ja komissio on pyytänyt päinvastaista. Eli tässä täytyisi aika selvästi määritellä mm, tavalla tai toisella, en tiedä liitteenä tai delegoituna säädöksenä tai jotenkin, niin tulisi määritellä, että mitä tarvitaan ja mitä sitten ei tosiaankaan tarvita. Ja tässä yhteydessä minua olisi kovasti kiinnostanut tietää, mitä oikeastaan ero tavallis, mikä on ero tavallisen vuosittaisen edistyskertomuksen välillä ja sen kertomuksen välillä, joka täytyy valmistella vuosien 2017 ja 2019 välillä mikä kvalitatiivinen ero <laughs> kerätyissä tiedoissa on. Minä en tätä ymmärrä. Eikä tätä myöskään ole ehdotuksessa määritelty, mutta minulla on hiukan sellainen vaikutelma ja näppituntuma, että jos nyt katsotaan nämä arviointikertomukset ja kaikki laskelmat, niin ehkäpä edistyskertomuksesta voitaisiin täysin luopua. Eli kyllä tässä varmaan on vielä mahdollista pelivaraa tästä, tältäkin osin. Ja uskon, että erittäin tärkeää yksinkertaistamisen kohdalla olisi juuri se, että ehdotukset, joita tehdään yleisasetuksessa, että näitä sovellettaisiin myös näissä yksittäisissä asetuksissa, jotka koskevat eri rahastoa. Esimerkiksi maatalousalalla tulee aivan, on nyt tullut aivan uusia raportointivaatimuksia, joita ikinä ennen ole ollut. No ehkä ne ovat maatalousalalle tarpeen, mutta kyllä pahentavat tätä raportointia, kertomusrakennetta. Toisaalta on sitten taas rakenne politiikassa uusia toimia, jotka tällaista eivät vaadi. Eli täytyisi ehkä myös katsoa, että myös eri rahastojen välillä tulee eh, siirtymiä, jotka itse asiassa johtavat asioiden monimutkaistumiseen entisestään, vaikka tarkoitus oli päinvastainen. Viimeinen huomio. Minä jään täältä kaipaamaan sitä ratkaisevaa viittausta, että ne, jotka tekevät ää, eh, eh, hakemuksen, jotka ovat loppuedunsaajia, että yksinkertaista kohtaamismahdollisuutta on hallinnointi- ja valvontajärjestelmissä, mutta minun mielestäni ei ole, tässä ole yksinkertaistamista niiden suhteen, jotka hakemuksen tekevät. Ja sitten on vielä paikallinen, alueellinen ja kansallinen ja Euroopan tason byrokratia heidän niskassaan. He voivat ehkä sanoa, että jättäkää minut rauhaan, tämä on liikaa byrokratiaa. En pysty tähän uskon, että yleisasetus voisi tarjota puitteet ja luoda helpotusta tähän. Eikä tämä mm, yhtenäinen linja ole ehkä ihan riittävä. Tarvitaan enemmänkin. Tämä verran ehkä minulta tämän keskustelun avustukseksi. Kiitos. Just, just shortly, because I think the, the, there is a lyhyesti. Mielestäni on vahva yhteys eri kohtien välillä ja tästähän olemme jo monta kertaa puhuneet. Olette nähneet meidän tekstimme, tulkintamme ja miten asiaa tarkastelemme. Viitan vain tähän keskusteluun, jos haluatte reagoida. Tämä koskee alueiden luokkaa. Me haluamme hyväksyä tällaisen tässä ei selvästikään toista samaa keskustelua viidennen raportin kohdalla vaikkakin keskustelun lopussa, niin kuin herra Hantanen sanoi, mitä sitten, jos pilvet putoavat taivaalta ja kaikki hiiret kuolevat? Mitä sitten, jos näin käy, jos taivas putoaa päälle ilmeisesti? No niin, vähemmän ja vähemmän rahaa ja niin edelleen. Mutta me emme tällä tavalla ajattele. On, no jos ajattelee EU 2020 tavoitteita – tässä pitäisi pyrkiä mahdollistamaan toimintaa kaikilla alueilla. Ja tämä löytyy kyllä meidän lähestymistavastamme. Me halutaan, BKT on tässä kaikkein tärkein kriteeri, kriteeri jatkossakin. Se on meidän kantamme ja mielestämme, mielestämme keskustelua pitäisi aloittaa uudestaan. Sitten toisesta osasta kohta seitsemän ehdollisuus, makrotaloudelliset ehdollisuustekijät. Tämä on äärimmäisen poliittinen kysymys. Tähän mennessä emme tiedä enempää siitä, mit, kuin mitä kohesiorahaston kohdalla on jo järjestelty. Tämä koskee siis valtion tason rahoitusta. Jos sitten siir- puhutaan näistä hallinnoista rahastoista, tilanne muuttuu. Sama koskee myös maatalouden toista pilaria. Samoin kaupunkialan kehittymistä. Tämä on paljon monimutkaisempaa. Ja meidän asiakirjassamme on selvästi todettu, että me emme ole sitä mieltä, että näiden kahden tason jäljellä on mitään rationaliteettia. Tämä tuntuu oudolta. Ja komission pitää sitten vaan meidät vakuuttaa. Niin kuin Konstansa jo sanoi, sosiaaliset tätä vastustavat. Minä itse esittelijänä katson nyt, minkälaisia ehdotuksia saadaan, mutta tähän mennessä en ymmärrä tätä järkeä tässä. Ja meidän täytyy myös keskustella kollegojemme kanssa, jotka kuuluvat tähän monivuotiseen rahoituskehystyöryhmään, koska mehän näitä neuvotteluja emme ole käyneet. Tämä, he ovat tämän keksineet, heidän pitää tämä todistaa. Ehkä tämä on myös puheenjohtajan tehtävä. Hänen pitäisi kertoa, miten tätä keskustelua sitten seuraavan puolivuotis kauden aikana käydään. Sitten ex ante ehdollisuus. Tämä on todella kiinnostavaa, koska tässä annetaan valtaa sisältöä näille kumppanuussopimuksille. Meidän pitää aloittaa varsin nopeasti jo tämän vuoden lopussa ja ensi vuoden alussa, että saadaan tällaisia sopimuksia pöydälle. Tämä on todella relevanttia ja me olemme esittäneet esittäneet omat suosituksemme, esimerkiksi kuinka näitä pitää täytäntöön panna. Me järjestämme kuulemisen ja asiasta. Ja sitten on paljon tilaa myös maakohtaisille suosituksille. Tämä liittyy myös tähän joustavuuskeskusteluun, jota kävimme. Kuitenkin tämän suuntaisesti saattaisimme toimia. Sitten myös jäsenvaltioiden pitäisi investoida samoihin prioriteetteihin, koska me puhumme nyt kohesiorahoista, EU-2020-rahoista, mutta paljon enemmän varoja tulee valtiosta samoihin asioihin, pk-yrityksiin, tutkimuksen kehitykseen, innovointiin ja niin edelleen. Joten minusta ei pidä puhua pelkästään siitä, miten me käytämme oma, omia rahojamme, vaan jos meillä on sopimus, sehän koskee molempia osapuolia. Tarvitaan selkeä visio kansallisista innovaatiostrategioista. Ei kyse ole vain siitä, että annetaan jotakin, vaan pitää myös vaatia jotakin jäsenvaltiolta. Ja vielä viimeinen kommentti minulta. Tämä hiukan liittyy näihin kumppanuussopimuksiin. Kun kuuntelin tämän päivän keskustelua, vieläkin hiukan puhutaan jäsenvaltiosta, niin kiinnitän paljon huomiota. Sitten todetaan, että no, Tämä riippuu omista rakenteista, miten, minkälaiset suhteet teillä on alueisiin ja kaupunkeihin. Siksi haluaisin korostaa sitä, että olisi tällainen asiakirja, jossa etukäteen jo mietän, miten tämä monen tason hallinnointi toteutuu jäsenvaltiossa, miten eri kumppanit otetaan huomioon. Se on räätälöity ennen kuin neuvotteluihin edes mennään tästä ex-anteehdollisuudesta, koska muutoin rahoituspuoli painostaa kovasti ja sitten joskus ensi vuoden loppuun mennessä paine ollut kovaa ja tulos ei kuitenkaan ole se, mitä olemme halunneet, eikä ole toimittu alhaalta ylöspäin. Näin moniakin yhteyksiä näiden kohtien välillä. Ja myös viittaan tähän asiakirjaan, jonka Jan Olbricht tänään antoi. Kiitos. Thank you, dear colleagues. Now... Kiitos hyvät kollegat. Nyt kaikki esittelyt, jotka haluaisivat puhua, voimme mennä listan mukaan läpi, mutta kaikkien ei tarvitse puhua, koska keskityttiin niihin asioihin, jotka nyt esiteltiin, joten tämä täytyy tehdä hyvin selväksi. Jan Olbrecht, ERDF. First. Joo. Sanoisin rouva puheenjohtaja, että muuten johtaja Martinez ei kysytä tästä uudesta välineestä region pääosastolta, koska vastauksena ovat hyvin diplomaattisia ja tiedämme, mitä on tekeillä. Transport, liikennepääosasto edusti kantaa, että heillä on uusi tarjous kohesiomaille. Heillä on kolmen, 30 miljoonan tarjous. 40 miljardia on muuten kohesiopaketissa – Eli tämä on kohesion sisällä. Kysymys, kuka on vastuussa, mitäpä jaettu hallinnointi ja niin edelleen. Mutta siellä kysymys teille. Tämä on poliittinen kysymys komissiolle sellaisenaan. Koska jos puhutaan temaattisesta keskittämisestä, niin sanoisin, että meillä on kolme tasoista temaattista keskittämistä. ISF 25 prosenttia on itse asiassa temaattista keskittämistä. Toinen on väline, joka on temaattista keskittämistä. Kolmas on aluekehitysrahasto temaattista keskittämistä. Ja neljäs ISFn e sosiaalirahaston sisällä on jälleen temaattista keskittämistä, eli sitä on paljon siinä sisällä. Jos kaikki laitetaan yhteen, niin joustavuus vähenee ja vähenee. Sen vuoksi tämä reaktiomme. Kaikki nämä elementit yksinkertaistamisesta. Olisimme kiinnostuneita CSF-strategisista puitteista. Eli status on, sen status, asema on toinen asia, mutta sisältö, kuten sanoin komission jäsenelle aiemmin, mentiin niin alas strategisten prioriteettien yksityiskohdissa, että on hyvin vaikea saada toimintaan nyt, koska on yksittäisessä toimintaa prioriteeteissa. Eli joko tehdään prioriteeteista yleisemmän tasoisia tai sitten luovutaan avaintoimista. En voi kuvitella, että miten tässä voidaan mennä. Kumppanussopimuksissa on sama. Menettelysäännöt. Onko se yleinen osatekijä vai ei? Indikaattorielementti, joka liittyy myös temaattisen keskittämiseen. Olen samaa mieltä, että tarvitsemme sellaisia indikaattoreita, mutta kaikkien säätöjen mukaan, jotka indikaattoreita koskevat. Ne ovat indikaattoreita, mitkä liittyvät mihin? Ne ovat indikaattoreita temaattisille tavoitteille, vai ovatko ne indikaattoreita investointiprioriteeteille, vai ovatko ne indikaattoreita avaintoimille? Jos edetään loogisesti, pitäisi olla selkeä tilanne Tulos on se, että indikaattorit, indikaattoriluettelo, lainsäädäntöasioiden niin saa aikaan paljon väärinkäsityksiä. Että olen samaa mieltä, että ne pitäisi olla yleisen, yleisiä indikaattoreita, mutta ajatelkaa uudelleen, että pitääkö sen todellakin olla lainsäädäntötekstissä. Koska ke- neuvottelemme neuvoston kanssa indikaattoreista. Ei. Onko todellakin lainsäädäntöä paikka keskustella indikaattoreista vai ei? minun paperissani. En halua toistaa kaikkea, mitä siellä on kirjoitettu tekstissäni, eikä se ollut tämän päivän aihe, mutta painottaisin vain tätä hyvin kuuluisaa listaa, mitä kutsuttu kaupungeiksi, mitkä pitäisi olla kaupunkialueet, urban areas. Ja tietysti tämä kuuluisa 5 prosenttia. Konstantet sanoo, että se on lisää. Ei, se on sisällä sillä. 5 prosenttia on sillä sisällä. Mutta tietysti pitäisi selvittää, että mitä sillä tarkoitatte. Ja tietysti Urban Platform – kun pääosastolla keskusteltiin, kun on loogiset seuraukset. Luettelo kaupunkialueesta 5 prosenttia ERDF, ETI, e, erityismetodologia, Urban Platform, siinä on logiikkansa. Mutta monissa komission esityksissä näin ei ole. Meillä on eri viestejä, jotka tulevat komission piiristä, eli Ehkä tämä nyt tämän päivän aihe, mutta tämä on hyvin tärkeä saada aika hyvin selkeä viesti, koska tänään sain tiedon alueiden komitealta, ja he äh, esimerkiksi ovat täysin Urban Platformia vastaan, he eivät mielestäni ole oikeassa, mutta kun otetaan yksi elementti tästä kokonaisuudesta pois, ensinnäkin emme ole temaattista keskittymistä vastaan, mutta tässä on kyse juuri joustavuudesta, koska mennään liian pitkälle. Otatte liikaa vastuuta komissiolle. Sen vuoksi se pitäisi olla paljon joustavampi, mutta ei mitä tahansa haluaa. Ei täysin vapaita käsiä. On valinnan mahdollisuus ottaa vastuun, neuvottelee komission kanssa, tulee sopimus, ehkäpä kumppanussopimus. Ja se on se seuraava askel. Ja ne ovat ne elementit, joita haluan painottaa. Niitähän on paljon Rouva puheenjohtaja. For the answer now, but as far as the ERD... En vaadi vastausta nyt, mutta äh, aluekehitysrahaston äh, äh, ala. Siihen on suuri, suurta kiinnostusta. No en halua tupakasta keskustella, se on virhe. No jätetään tupakka tupakaksi. No, tässä on tämä kasvava ohjelma EKRn, e EAKRn kanssa, jota ei voida käyttää kehittyneemmillä alueilla ihan perus IT-palveluihin. Mitä tarkoitetaan peruspalveluilla? Mitä tarkoitetaan, että IT olisi kielletty kehittyneemmillä alueilla? Tiet voin ehkä ymmärtää, mutta IT-ala kiellettyä. Miksi? Ja tietysti hyvin monimutkaista meille. Ja antakaa meille tulevaisuudessa selvitys Direktiivin alaisten laitosten kasvihuonepäästöt. Tästä on paljon keskustelua, että tämän kautta, tämän päätöksen kautta emme saa ilmaston kannalta tuloksia, mutta en ole tässä spesialisti. This... Täytyy muistaa myös, että iten tukikelpoisuus perustuu markkinatilanteeseen alueella. Ehkä se on nytkin kiel- rajoitettua tai kiellettyä, koska markkinat siellä toimivat, mutta no ihan kommenttina vain. Haluaisin pyytää teiltä kahta asiaa. Toinen on se, että näyttää olevan paljon aikaa, mutta on paljon puhujia. Kaikki kollegat niin lyhyesti kuin mahdollista. Ja muistuttaen keskittykää asioihin, jotka meillä on esityslistalla. Tämä nyt ei liity Olbrichtiin sinänsä, tällainen yleinen kommentti vain. Ehdotan, että nyt Jatkamme esittelijöillä ja sitten varjoesittelijät. Mut, ja sitten välillä kuunnellaan komissiotakin ja sitten seuraavaksi siis herra Bostinaru. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tyytyväinen kahden yhteisöstelen ehdotuksen kosken yleisiä sääntöjä samoin herra Alkotin asiakirjaan ja tuen näitä ajatuksia täysin. Voin vain lisätä yhden yksinkertaisen asian makrotaloudesta vakaudesta – joulukuun neuvostossa, jossa he ehdottivat niin sanottua finanssipoliittista unionia. Ja nämä tavoitteista, niistä tulee vain sit, ole tulevassa vain pitovia, sitovia, vaan ne liittyvät jokaisen jäsenvaltion perustuslakeihin. Ei ole kyse vain euroalueesta, vaan myös euroalueen ulkopuolisista maista. Kriteerit, jotka liittyvät makrotaloudelliseen vakauteen, Siinä ei ole vain päällekkäisyyttä, vaan se on myös turhaa, koska meidän ei pidä unohtaa sitä. Meillä on myös nämä kuusi, eh, kuuden säädöksen paketti talouden ohjauksesta. Miksi sitten kohesiopolitiikkaa rangaistaan ja kohdellaan tällä tavalla sitten omaan kohesiomietintöön? Niin ensimmäinen kohta jonka haluan esille, on tämä verkkojen Eurooppa-väline. Sehän on kaikkein haastavin luku ja todellakin se liittyy tähän kohesiokertomukseen. Monia aspekteja on tullut jo esiin eri puheenvuoroissa. Herra Olbricht kaikkein selväsanaisemmin näitä esitteli, mutta lisäisin vielä joitakin seikkoja. Ensinnä on selvää, että tässä on kyse siitä, että otetaan pois 10 miljardia euroa sääntöjen mukaan, jotka eivät ole selvät, samoin kriteereitä, kriteerejä ei ole helppo ymmärtää ja vielä pahempaa, niitä ei ole helppo hyväksyäkään. Toiseksi, mitä tulee hallinnoinnista, miten voi hallinnoida ja koota yhteen yhteistä hallintoa keskitytyllä hallinnolla, kun vastaus, jonka komissio antaa, on täysin mm, riittämätön, ainakin tähän mennessä on ollut. Sitten kolmas asia, mitä tulee periaatteeseen. Periaate, jota komissio ehdottaa, ne, jotka ensimmäisenä ehtivät, saavat jotakin, mutta eihän tässä missään lotosta ole kysymys. En voi hyväksyä tällaista first come, first served periaatetta. Se voisi olla haitallisesti erityisesti niille maille, jotka eniten tarvitsevat kohesiopolitiikasta varoja. Nämä 12 kohesiovaltiota, heitä tar- niitä tarkoitan jotakin, pitää siis muuttaa, jos me, jotta voimme tämän hyväksyä ja sitten äänestää tästä ensin valiokunnassa ja myöhemmin täysistunnossa. Ja tästä pitää neuvotella sitten myös neuvoston kanssa tietysti. Ja jälleen vielä energiatehokkuudesta asuntosektorilla, kuten aikaisemmin täällä sanoin, minä puollan sitä, että annetaan mahdollisuus tässä erityisessä luvussa että oltaisiin avoimia kohesiorahastolle, koska mielessäni on joitakin avainkohtia. Ensinnä paras tapa Tämä on paras tapa auttaa PK-yrityksessä. Se on ihan selvä asia. Tämä on paikallista kehitystä ja siellä tarvitaan kaikkein eniten meiltä panostusta. Ja sitten sosiaalinen saatavuus energian kohdalla silloin, kun energian hinnat vain nousevat lähes vertikaalisti ja tavallisesti ihmiset joutuvat sitten maksamaan viulut ja heidän kykynsä maksaa kuitenkin laskee Tästä syntyy varmasti sosiaalisia kustannuksia. Ei pidä unohtaa, että Romaniassa sosiaalinen levottomuus perustuu myös tämänhetkiseen kriisiin. Sitten kolmas, tämä paras tapa keino vähentää kasvihuonepäästöjä ja täyttää näitä 2020 tavoitteita. Sitten neljänneksi tämä on paras tapa estää sanktioita eh, jäsenvaltiolla, kun ne eivät pysty täyttämään vaatimuksia, jotka ovat hyväksyneet ennen kuin, silloin kun neuvottelivat on aika ympäristökysymys näin voi olla. Sitten viides kohta, sekin on hyvä, koska näin saamme energiastamme ympäristöystävällisempää, vähennämme kustannuksia ja parannamme energialähteiden valikoimaamme. Koska kaksi komissionista puoltaa tätä, komissaari Haan suhtautuu mielestäni erittäin myönteisesti tähän tänä aamuna. Tanska puheenjohtajavaltiona myös ilmaisi tukensa ja valmiutensa tukea tätä ajatusta. Ja olen valmistamaan tämän mukaan oman asiakirjan, jonka esittelen ensi kokouksessamme. Sitten vielä lopuksi, vaikka en ole vielä saanut selkeää vastausta komissiosta, mutta hänellähän oli kova kiire äh, matkalla Bukarestiin. Hmm. Haluan selkeä määritelmä ehdollisuudesta. Milloin kohesiorahastoa voidaan käyttää, voitaisiin käyttää tapauksiin, jolloin saastuja maksaa periaate epäonnistuu? Tämä on välttämätöntä komission jäsen Potosmikille Tämä sopii, hän on tähän valmis. Olen vakuuttunut, että tämäkin valiokunta on valmis ottamaan selvää, minkälaista ehdollisuudesta on kysymys ja haluaa suorat kriteerit ja näin se voimme hyväksyä, koska näin, ei näin ole, voidaan avata ovi sellaiselle osalle kohesiopolitiikkaa, joka on niin ilmiselvä. Ja seuraavaan kokoukseen välitän teille tämän asiakirjan. Kiitoksia. Kollegat, tein jälleen selväksi. Tulevaisuudessa on kokouksia, jotka pyhitetään yksittäisille mietinnöille ja sääntelyvälineille kaikkia rahastoja koskien. Tänään keskustellaan ehdotuksen perusteella, joka tulee yleisasetuksesta horisontaalisille asioille. Annetaan myös mahdollisuus sektori kohtaisille esittelijöille mahdollisuus reagoida – näihin horisontaalisiin asioihin, jotka vaikuttavat heidän asetukseensa tai liittyvät siihen. Ja tänään sovittiin siitä, että kes- keskitytään kiintiöihin, joustavuuteen ja temaattiseen keskittämiseen, ehdollisuuteen, aluekategorioihin ja yksinkertaistamiseen muistuttaakseni vain teitä siitä, että keskustelemme näistä kolmesta osa-alueesta yhteydessä teidän yksittäisiin sääntelyvälineisiinne ja nyt Rikko Manner. Kiitoksia puheenjohtaja. Kommentoin näitä neljää kohtaa hyvin lyhyesti, koska olemme jo käyneet tätä keskustelua nyt aikaisemmin niin ministerin kuin myös komissaarin kanssa. Ensinnäkin tämä joustavuus ja, ja kuotakysymys. Se mitä tulee tähän suhteessa ETC-asetukseen, niin, niin kuin jo aiemmassa puheenvuorossa komissaarille totesin, että ää, siltä osin tähän tarvitaan lisää joustavuutta, mitä tulee temaattiseen keskittymiseen. Tällä hetkellä, jos me saamme valita neljä prioriteettia, temaattista prioriteettia, niin se ei ota ottaa huomioon niitä haasteita, joita erityisesti raja-alueilla on. Esimerkiksi muun muassa liikennekysymykset tai demografiset haasteet, joita Konstanssa myös omassa puheenvuorossaan painotti. Eli joko meidän pitää pystyä lisäämään temaattisten aihealueiden määrää, valinnan määrää neljästä esimerkiksi viiteen, tai sitten meidän pitää pystyä laajentamaan ja lisäämään joustavuutta, mitä tulee tähän temaattiseen keskittymiseen Muilta osin niin voin kyllä täysin, täysin tukea tätä raportöörien tekstiä, tekstiä tästä asiasta. Sitten kommenttina tähän Euroopan sosiaalirahastokysymykseen. Myös siinä olen täysin samoilla linjoilla kuin mitä raportöörit. Mielestäni ei pidä lähteä erikseen korvamerkitsemään ää, rahoitusta ESRlle, tätä 52 prosenttia, mitä nyt on esitetty. Olen täysin samaa mieltä, mitä Konstanssa, että jos puhutaan esimerkiksi työllisyystilanteesta, niin ne keinot, joita voimme käyttää työllisyyden parantamiseen, niin voivat olla hyvin erilaiset. Esimerkiksi PK-yritysten tukeminen ja niin edelleen. Ja täytyy sanoa, että kokemuksena omasta maastani niin Euroopan sosiaalirahasto on ollut aika pitkälti valtion budjetin jatke, joten senkin vuoksi kannatan sitä, että, tämä jätetään jäsenvaltioiden vastuulle, alueiden vastuulle, kuinka jako sitten eri rahastojen välillä tulee menemään. Sitten kohta viisi, mitä tulee, tulee näihin kategorioihin alueiden osalta, niin tässä, suhteessa olen ehkä hieman eri linjoilla kuin mitä esittelijät esittivät. en tue niin voimakkaasti tätä välialuekategoriaa oikeastaan mainitsin syyn jo tässä komissaarillekin. mielestäni me tarvitsemme lisää konkreettisia lukuja siitä että mitä tämä tulee loppupeleissä maksamaan ja minun mielestäni tällä hetkellä tämä välialuekategoria niin ei ole tarpeeksi läpinäkyvä järjestelmänä joten sen vuoksi en aivan näin positiivisesti siihen suhtaudu kuin mitä tässä, tässä paperissa. Sitten yksinkertaistaminen, tästä on myös tänään jo puhuttukin hyvin paljon. Mitä ETC-asetukseen tulee, niin tässä asetuksessahan sinällään nyt on hyvin konkreettisia elementtejä, mitä on esitetty yksinkertaistamisen osalta. Esimerkiksi asetuksessa esitetään, että tulisi yksi hallinto- ja valvontaviranomainen, ja tätä kannatan hyvin lämpimästi samoin kuin tätä viisitoista prosentin flat ratea ja mielestäni oikeastaan kolmas elementti joka tässä ets asetuksessa liittyy yksinkertaistamiseen niin on se että tämä yhteisrahoituksen osuus yhtenäistettäisiin kaikissa maissa ja myös tätä tuen kyllä. tiedän että se varmasti jatkossa tulee herättämään paljonkin keskustelua. Ää, minusta tässä kuitenkin punaisena lankana varmasti pitäisi olla niin kuin Konstanssa, omassa puheenvuorossaan totesi se, että tätä yksinkertaistamista pitäisi saada myös vietyä aivan sinne ruohonjuuritasolle, eli, eli niille, jotka oikeasti niitä hakemuksia tekevät. Viimeksi tänä päivänä tapasin erään alueen edustajan ja hän oli hyvin skeptinen siitä, että kuinka tämä tulee loppuviimein nämä toimet vaikuttamaan oikeasti sinne tasolle, jossa se työ sitten konkreettisesti tehdään olisi myös tärkeää vertailla näitä kansallisia eroja, mitä tulee byrokratiaan ja pyrkiä sitten jollain tavoin ehkä yhtenäistämään näitä käytäntöjä. No sitten tähän viimeiseen kohtaan, eli, eli nämä ehdollisuudet. tästä makroekonomisista ehdollisuuksista varmasti tullaan vielä pitkään käymään kädenvääntöä. Itse suht, en ehkä niin kielteisesti suhtautu tähän asiaan kuin mitä tässä ää, paperissa on, on raportöörit esittäneet mielestäni niin kuin lambert totesi omassa puheenvuorossaan niin meidän pitää vielä odottaa komissiolta lisää lukuja ja lisää, selvityksiä ja sitten ehkä ottaa tähän voimakkaammin kantaa mutta vielä en itse ole tätä asiaa täysin tyrmäämässä koska kyllä, näen että siellä myös niin kuin semmoinen hyvä tavoite taustalla varmasti on. sitten mitä tulee muuten näihin ehdollisuuksiin niin, niin täysin kyllä tuen sitä mitä esittelijät esittelijät esittävät nimenomaan ex ante ehdollisuuksien osalta nämähän nyt sinällään eivät suoranaisesti linkity tähän ets asetukseen mutta, mielestäni tämä, on täysin tuettava. Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa tässä puuttuisin vain Euroopan alueellisen yhteistyön asetuksen muuttamiseen ja työasiakirja, jonka tulen pian esittelemään, niin ne, jotka ovat tätä käyttäneet työssään tai jotka suunnittelevat ETCtä, niin varmaankin ovat hyvin tyytyväisiä näihin tehtyihin ehdotuksiin. Varmaankin toivotaan käyttäjiltä ja niiltä, jotka tätä työtä tulevaisuudessa tekevät. Nämä toiveet on komissio ottanut huomioon. Vaikeudet ja ongelmat ovat kuitenkin toisella tasolla. Ja EAYY oikeudellisissa puitteissa täytyy katsoa niin kutsuttuja kilpailevia yrityksiä tai ylipäätään väitettä siitä, että pyritään toiseen tavoitteeseen kuin äh, alueellisen rajat ylittävän yhteistyön parantamiseen. Eiväthän nämä kysymykset nyt suoraan äh, liity komissioon tai siihen, jotka EU tai jo ajavat, äh, vaan siihen, että jäsenvaltioilla on eri sääntelyviranomaisia, joiden tätä täytyy katsoa, ja siksi olisi hyödyllistä, ja tämä olisi myös vetomus ehkä kollegoille, jos näissä muissa asetusehdotuksissa otettaisiin kantaa siihen tai viitattaisiin siihen, että eivät nämä EAY ole mitenkään erillinen tai täysin irrallaan, vaan yksi väline tukipolitiikassa muiden joukossa ja jota voi todella myös käyttää, soveltaa ja alueellisen ja paikallisen ulottuvuuden lisäksi tätä voidaan käyttää vaikkapa naapuruuspolitiikassa tämän tyyppisiä välineitä, koska tulevaisuudessa voi olla mahdollisuus myös Äh, kolmansien maiden, jotka ovat Euroopan unionin äh, naapurivaltioita, äh, tehdä tällaista yhteistyötä. Ei tämä ole kuitenkaan mitään ulko politiikkaa, vaan ainoastaan mahdollisuus siihen, että alueellista yhteistyötä voidaan tehdä myös raja-alueiden tai ra- ra- yli rajojen. Ja se, että ajat voivat olla kiinnostavia. Varmaankin osoittaa se, että näitä yhteisyrityksiä on jo yli 20 perustettu ja 20 on perusteilla. Eli kyllähän tämä on kiinnostava väline, joka voidaan saada käyttöön. En minä oikeastaan tässä vaiheessa nyt halunnut sanoa tämän enempää. Uh, thank you, Maria. Eh, muchas gracias, presidenta. Para entrar en... Kiitoksia en halua puhua liian pitkään. Esitin jo kysymykseni komissaarille koskien Euroopan sosia- sosiaalirahastoa, mutta haluan vieläkin korostaa asioita, jotka, mm, joita mielestäni ei ole vielä tarpeeksi keskusteltu. Ja ymmärrän kyllä, että tässä tarvitaan tietysti tiettyä suhteellisuutta, mutta haluaisin ottaa esille minimikiintiöt, jotka liittyvät alueisiin ja haluaisin tietää, mitä kollegani ovat mieltä tästä, koska uskon, että meidän täytyy löytää konkreettinen kanta, koska yksi mietintö käsittelee monivuotista rahoituskehystä ja siihen otetaan mukaan nämä kiintiöt. Mielestäni meidän täytyy keskustella tästä aiheesta ja määritellä valiokunnan kanta asiaan. Sitten haluaisin myös hiukan laajemmin käsitellä temaattista keskittämistä, koska ihan niin kuin herra Olbricht sanoi, on aivan totta, tässä rajoitetaan tavoitteita ja keskittämistä tapahtuu ja loppujen lopuksi sitten menetetään tehokkuutta ja tämän takia mielestäni se olisi tärkeää, niin kuin aikaisemmin jo sanoin, että jotta voitaisiin estää kaikki nämä mahdolliset vääristymät, niin välttäisimme tätä. Ja sitten toinen asia, josta haluaisin käsitellä, on artikla 5 sosiaalirahastossa. Se liittyy siihen, miten voidaan saada varoja näistä rahastoista. Mm. Yhdyn tässä kalissialaiseen kollegaani, kun hän puhui edustukseen ja kun hän puhui näistä valtion alais, valtiota alemmalla tasolla olevista yhteisöistä, alueista, miten ne voivat osallistua, koska tässä valiokunnassa me aina olemme puoltaneet sitä, että täytyy ottaa huomioon niin kansalliset kuin alueelliset ja paikallisetkin viranomaiset ja tällaisia kysymyksiä halusin ottaa esille ja kiitän myös eri kollegojen mielen mielipiteistä, jos saa niitä kuulla. Kiitos. Nyt Nikos Marttinilta kommentti sitten. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin sanoisin, että miten komission puolella arvostamme työtä, jota täällä tehdään. Nyt kun työasikirjat esiintyvät, niin nähdään, että todellakin syventyy tämä otettavat kannat. Se on oikein hyödyllistä ja hyvä pohja tulevaisuutta ajatellen, että voidaan keskitetymmin keskustella mietinnöistä yksi kerrallaan. Aloisin, aloittaisin näistä neljästä eri asiasta. Ensin temaattinen keskittäminen. Se, mitä tässä nähdään, on yhteinen näkemys siitä, mitä halutaan saavuttaa. Että arvostetaan sitä, että sitä keskittämistä tarvitaan, mutta myös tarve joustavuudelle ei haluta sellaisia tai keskittämistä, joka tuottaa vastakkaisia vaikutuksia niin, että pakotettaisiin alueet käyttämään sellaisella tavalla, jossa ei ole järkeä, jos verrataan talo- alueiden tarpeisiin. Eli niin yhteinen näkemys on, mihin halutaan. Kysymys on sitten, mikä on se oikea merkitys sinne pääsemiseksi. Mekanismit ovat erilaiset eri rahastoilla, mutta jos katsotaan aluekehitysrahastoa, niin on mekanismi, joka liittyy prosentteihin. Ja se voi näyttää aika epäsofistikoituneelta metodilta tietysti. Tutkimme monia tapoja, joilla tämä yritettäisiin tehdä. Mitä tästä ehkä näyt, saattaisi nähdä teoreettisesti on ideaalitapa, eli halutaan räätälöityjä ratkaisuja eli alueelle ja sen valtiolle, eikä yksi koko sopii kaikille. Meidän mielestämme se ei toimi yksinkertaisesti, koska jos päädytään ihan täyteen joustavuuteen ja sitten jätetään tapauskohtaiseksi lähestymistapa, niin yksinkertaisesti ei tule johdonmukaista lähestymistapaa, ei saada oikeasti sitä, mitä halutaan. Tämä perustuu aiempien neuvotteluihin, aiempiin neuvotteluihin ja niistä saatuihin kokemuksiin on vaikea varmistaa, että olisi jokinlaisia rajoituksia, kun ollaan sen tyyppisissä neuvotteluissa mukana. niin täytyy olla jotkut kiinteät parametrit asetuksessa, jotka ehkä pakottavat tiettyä kipuakin, koska silloin täytyy tehdä vaikeita päätöksiä. Mutta se mielestäni ainoa tapa. Tietysti mielenkiinnolla näemme optioita, joita et, vaihtoehtoja, joita esitettiin, ja tietysti avaimella millä katsomme niitä että voidaan tehdä ehkä sopeutuksia, mutta loppujen lopuksi tarvitaan jonkinlaisia rajoituksia, jotka asetuksessa tulevat mukaan. Ne ovat tarpeen. Ja joustavuudenkin mielessä on tärkeää muistaa, että aluekehitysrahaston prosenttiosuuksille ne ovat kansallisella tasolla, ne eivät ole alueellisella tasolla, joten se kyllä tarkoittaa, että on mahdollisuus modulaatioihin alueiden välillä jäsenvaltion sisällä ottaen huomioon erityisesti eri prioriteetit ja eri tarpeet. Ja se tietysti pätee, ja kun puhutaan kiintiöistä, niin siinä on viittaus minimi-SF-kiintiöihin. Sosiaalirahastossa sekin on, sekin on minimitasolla aluekategorioissa. Sekin aiheuttaa joustavuutta, mutta myöskin minimi ESF-osuudet, sosiaalirahastoosuudet on paljon näyttöä suhteessa tarpeeseen investoinneille sosiaalirahastosta laajassa kirjossa työ, työ, koulutus- ja työ, työllisyystoimien nyt enemmän kuin koskaan nähdään näyttöä tästä, kun on niin suuret nuorisotyöttömyysluvut. Eli ei ole epäilystä siitä, etteikö olisi tarvetta Eli tämä täytyy näissä yhteydessä siihen, kun sosiaaliraston toimialaa laajennetaan investointimahdollisuuksiin ja että tässä on suurempi integraatio, mikä on mielestäni olennainen kohta, että mitä tällä sääntelypaketilla halutaan saavuttaa, niin on paljon suurempi integraation aste se. Tällä hetkellä on menetetty, että se otetaan takaisin mukaan, ei pelkästään oteta takaisin mukaan, vaan vahvennetaan sitä näkökohtaa. Ja sitten se liittyy minimiosuuksiin sosiaalirahastosta. On the, um, uh, the, the simplification. Yksinkertaistaminen sitten. Pidän hyvänä palautetta Rova Kreeliltä siitä, että mitä asetuksessa mukana on. Mielestäni hän on aivan oikeassa, että sitten tämä täytyy vahvistua siitä, mitä tehdään kansallisella tasolla. Että se on. Avain, avainasemassa on se, että käytännössä johtopäätökset tehdään loppuedun saajien osalta. E-kohesio on se elementti, jota painottaisin, koska ne selvitykset, joita me olemme tehneet, indikoi sitä, että siitä saadaan suuria hyötyjä, jos jäsenvaltiot ottavat käyttöön järjestelmät, jonka myötä kaikki viestintä edunsaajien ja viranomaisten välillä voisi olla sähköistä. Sen vuoksi olemme ottaneet sen mukaan velvoitteeksi, joka täytyy saavuttaa ja täyttää. Se on myös relevanttia siinä mielessä, kun halutaan välttää tätä, jota kutsutaan kansallisella tasolla gold platingiksi omien etujen mukaan ajamista. Komission ehdotuksessa on se, että jäsenvaltiot itse asiassa sitoutuvat indikoimaan, että miten he haluavat vähentää hallinnollista rasitetta edunsaajille, millä määrät, mitattavilla tuloksilla. Eli Tämän tason säännöksiä halutaan myös käytännön toimiksi kansallisella tasolla. Vuosittaiset edistymiskertomukset. Rova Kreelin analyysi on aivan oikea, että se mitä halutaan on perusraportointi, joka, jossa on avaindata, jota sitten täydentää kahdella yksityiskohtaisella analyysillä, avainanalyysillä. Tämä on oikea tapa. Tämä normaali vuosikertomusprosessi pitäisi olla automaattinen, koska se tulee valvontajärjestelmästä jäsenvaltioista ja on sen vuoksi suhteellisen suhteellisen vähän vaativa, koska siinä siirretään dataa ja paljon sitä voidaan siirtää sähköisesti standardoidulla tavalla. Ja kahdessa kohdassa sitten saadaan oikea yksityiskohtainen analyysi, jossa asiasta vastaavat viranomaiset tekevät, meille johtopäätöksiä siitä, että miten heidän mielestään ohjelmien toteutus sujuu. Ja tässä olisi sitten mielestäni hyvä tasapaino siinä suhteessa, että mitä, mitä tietoja saadaan. Ehdollisuudesta sitten tai ehdollisuuksista. Makrofinanssiehdollisuudesta muutama sana, josta on keskusteltu jo. Mielestäni on tärkeää tutkia yksityiskohtia siinä, mitä komissio on ehdottanut. Siinä on kaksi osatekijää. Toinen myötäilee sitä, mitä haluamme tehdä, koska se on tällainen laukaisumekanismi sille, että arvioidaan kumppanuussopimuksen ohjelmia siis silloin, kun olosuhteet niin vaativat. Ja nyt se erää tavalla nähdään, kun on erityinen kriisi, erityisiä tarpeita, suuri nuorisotyöttömyys. Ja tämä on sellainen laukaiseva elementti, joka sitten saisi jäsenvaltiot katsomaan sitä, että miten he ohjelmoivat rahaston käyttöä ja onko siinä muutostarveita, koska olosuhteet, jotka silloin olivat voimassa, kun ohjelmia eh, suunniteltuun, ne ovat itse asiassa nyt muuttuneet ensimmäinen osa, mitä makrofinanssiehdollisuudeksi kutsutaan, niin se on aloitusmekanismi sille, että arvioidaan sitä, että miten rahaa ohjataan, voiko sitä ohjata uudelleen äh, uudella tavalla. Ja sitten toinen antaa tietysti aiheen näihin äh, maksujen keskeytyksiin. Ja siinä jäsenvaltio systemaattisesti ei ole pystynyt noudattamaan suosituksia, jotka liittyvät toimiin joita on suositeltu otettavaksi käyttöön, jotta voidaan puuttua vajeisiin tai epätasapainoihin tiloihin. No perustelu on sitten sanoa, että jos jäsenvaltio on systemaattisesti asettanut vaaraan ei pelkästään sen, mitä tapahtuu siinä jäsenvaltiossa, mutta myös muissa jäsenvaltioissa, kun se ei ole velvoitteitaan täyttänyt, niin silloin asioiden ei pitäisi edetä tavalliseen tapaan. Silloin täytyy tehdä jotain, ja se pitää heijastua siinä tavassa, miten rahaa menee EU-budjetista siihen jäsenvaltioon, mutta se muotoillaan sellaisella tavalla, että siinä on paljon harkintavaltaa, että mitä täytyy tapahtua. Täytyy ottaa huomioon tilanteen vakavuus ja sitten äh, laiminlyöntien toistuvuus jäsenvaltiossa ja taloudelliset vaikutukset, jotta voidaan varmistaa, että oikeasuhtaisuus on olemassa. Sananen tästä näistä menettelysäännöistä, koska se tuli esille ja mielestäni on tärkeää sanoa, että rinnakkain sen kanssa, miten valmistelemme strategiapuitteista, että otetaan yhteen elementtejä, jotka voidaan asettaa käyttöön niin, että näette, mitä komission ideat siitä, mitä siellä pitäisi olla sama tehdään menettelysääntöjen kanssa. Ja Se olisi epävirallinen asiakirja myös, joka sisältäisi avain osatekijät ja aikataulu melkein melko tavalla samanlainen, joka pitäisi olla helmikuun lopussa käytössä tai vähän sen jälkeen. Ehkäpä pitää palata tähän verkkojen Eurooppa-välineeseen. The idea that the focus should be on what we want to achieve with the Haluaisin saada viesti läpi, että keskiössä pitäisi olla se, mitä rahalla halutaan saavuttaa. Täytyy sanoa, että siinä on ollut epäonnistuminen, koska sen vuoksi näitä puutteita on. Sen vuoksi meillä ei ole täysiä rajat ylittäviä yhteyksiä tärkeissä TNT-verkoissa. Ja sitten kun operatiivisessa ohjelmassa on rahaa, niin jäsenvaltio päättää, että miten se raha pitäisi käyttää. Eikä se välttämättä ole prioriteetti äh, saada näitä yhteyksiä aikaan. Se ei ole ehkä jäsenvaltion prioriteetti, koska he eivät näe sitä välittömiä hyötyjä. Siinä on ollut epäonnistuminen. Ja tässä And I think therefore if we look at it in terms of EU priority... Verkkojen Euroopalla tähän yritetään puuttua. Ja meidän täytyy todellakin keskittyä tähän ajatuksen, että tehdään työtä niin, että varmistetaan, että on olemassa eh, tällainen tehokas eh, putki, avain eh, investointeja, jotka voidaan rahoittaa eri tavalla ja sitten jäsenvaltion täytyy priorisoida, että sitten vaikkapa olisikin eräänlainen first come first periaate, niin se tehdään ehdokaspyyntöjen, ehdotuspyyntöjen perusteella jäsenvaltioiden pitäisi sitten pystyä nämä ehdotusputkensa valmistelemaan niin, että ne tulevat esille, esittävät oikea-aikaisesti oikeita projekteja ja sitten, että siinä on olemassa järkevät perustelut sille odotukset sille, että ne voidaan rahoittaa. puitteet, avaintoimet, se mihin haluamme tätä avaintoimia, avaintoimien käsitettä käyttää, niin sinä haluamme juuri antaa ohjeistusta siitä, että minkälaisia investointeja pitäisi kattaa eri rahastoista, mutta t- tähän varmaan voimme palata sitten, kun komission asiakirja on käytössä. ETC ja automaattinen keskittäminen. Osittain vastasinkin jo esille nostettuihin kysymyksiin. Mutta toinen avaintekijä, jota pitää painottaa, on se, että on erityinen laajennus, joka kos- kattaa liikenteen. Me näemme liikenteen junain sellaisena, joka potentiaalisesti on relevantti rajat ylittävissä ohjelmissa ja muotoilu on. Si- siinä on nimenomainen viittaus siihen investointiprioriteettien muotoilussa ETC-ohjelmilla. Tämä varmaan kattaa. I can do a lot of things, but uh, I, I... Voin tehdä monia juttuja, mutta puheaika. Yeah, I think the, the, the, the I understood the question to... Ymmärsin, että kysymys liittyy siirtymäalueiden tulevaisuuteen. Se on uusi käsite, se on innovaatio, jota tuodaan yhteen sekä aiemmat lähentymisalueet ja ne, jotka eivät olleet lähestymisalueita, vaan ovat 75 prosentin ja 90 prosentin välillä. Mutta tietysti apuintensiivisyys siinä pienenee, kuten on indikoitu. Sitten siinä on eroja myös temaattisessa keskittämisessä, eli on eri keskittämisen tasoja. Jos otetaan huomioon tämä tilanteiden laaja kirjo alueella, jotka tähän kategoriaan tulisivat mukaan. Nyt yhteisrahoitusosuudessa on myös eri tasoja. Toisaalta ajattelemme että siirtymäalueiden käsite vastaa tarpeeseen ja siinä on logiikka siinä mielessä, että se, siinä on yhteys kohesiopolitiikkaan ja siinä taas yhteys Eurooppa 2020 strategia, mutta se on myös osa tätä yleistä tasapainoa monivuotisten rahoituspuitteiden paketissa, joka liittyy kohesiopolitiikkaan. Move to shadows and Ivar... Sitten varjoesittelijät Ivar Goodmanis, teillä on puheenvuoro. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos puheenvuorosta nyt tässä vaiheessa. We, we are very disciplined. We prepare for the main... No, tässä on nyt valmisteltu tätä lainsäädäntöpakettia ja nyt on tietenkin kuultu eri esittelyiltä ja sitten on sen ison vuoro. En puhu pitkään, kyllähän te sen tiedätte, mutta puhun kyllä numeroista ja olen erittäin iloinen, jos komission edustajat kuulevat, mitä sanon. Ensinnäkin täytyy sanoa, että suuret kiitokset työasiakirjasta tästä toisesta. Se on erittäin hyvä. Se on isompi ja sisältää ne asiat, joista ollaan puhuttu täällä eri esittelyiden kesken. Toiseksi se, mitä hän vastasi, että jäsenvaltio huolehtii siitä, miten alueet osallistuvat, niin se on kyllä aimoharppaus taaksepäin. Anteeksi nyt vaan, mutta esittelijät ovat määritelleet kumppanit hyvin selkeästi – alueellinen yhteistyö saa 32 prosenttia lisää rahoitusta 8,8 siitä 11,7 miljardiin, eli Äh, melkein kolme miljardin lisäys. Ja jos äh, alueet eivät ole aktiivisia, niin alueellista yhteistyötä ei synny rajat ylittäen. Ja jos katsotaan vastaanottokykyä, niin se ei ole, rahojen käyttöaste ei ole kovin hyvä, joten niin kuin esittelijä sanoi, tarvitaan selvät lait. Ei voi olla niin, että jäsenvaltiot tästä vaan huolehtivat, mutta jos nyt puhutaan tämän päivän aiheesta, joustavuus ja osuudet, kolme, viisi prioriteettia ja Haan sanoi ainakin kolme asiaa tutkimus, rajat ylittävä työttömyys sekä energiasäästöt ja sitten tämä 25 prosenttia tänne on kirjattu, mutta minä en katso, että näin helposti voidaan sanoa, että tarvitaan lisää, koska he voivat antaa meille esimerkkejä maista, jotka ovat saaneet paljon rahaa, parikymmentä vuotta sitten, 15 vuotta sitten eri tavoin, hyvät infrastruktuurit, kaikkea on, vaan ei yrityksiä. Ja nyt nämä maat ovat imf ohjelman piirissä. En nyt sano, mitkä maat nämä ovat, mutta kaikki tietävät, mitkä ne ovat ja kuinka paljon rahaa ne ovat saaneet. Ja siksi ehkä meidän täytyisi löytää joku kompromissi komission kanssa liittyen näihin prioriteetteihin ja joustavuuteen. Ei helppoa sanoa, Tämä täytyy olla täysin riippumatonta, koska Baltian maat ovat niin erilaisia kuin Välimeren maat esimerkiksi. Sitten tämä eri alueet eli, eli kategoriat. Minä en halua kateutta. Katsokaa nyt näitä numeroita. Jos tämä verkkojen Eurooppa verkkojen Eurooppa erotetaan, niin tässä on tietenkin vähentymistä, mutta jos se otetaan erikseen, niin tässä on 6 prosentin lisäys. Mutta joka tapauksessa meidän täytyy puhua siitä, mitä perjantai-iltana todettiin puhuttiin, kyllä kohesiorahoista rahoisi, tulee leikkauksia, ei sinne mitään lisärahaa tule, eikä se helppoa tule olemaan. Kun katsotaan alueita, tarvitaan komissiolta vastauksia. Ei nyt olla kateellisia. Me tulemme eri maista. Joku on kohesiomaa, joku taas on ää, siirtymäkauden alue tai välialue ja sitten on kilpailukykyisiä alueita. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia sen suhteen, mikä on, niin kuin herra Haan sanoi, pro capita osuus näyttää hyvin loogiselta, jos esimerkiksi väestömäärä on suurempi toisella alueella kuin esimerkiksi facing in, facing out alueella on suurempi, niin sillä saa enemmän rahaa, mutta minun on vaikea kuvitella tätä 47 prosentin väestölisäystä jolla, jollakin tietyllä, jossain tietyssä kategoriassa. Tämähän vaatisi valtavaa väestön muuttoliikettä. Antakaapa meille nyt näitä lukuja. Tämä ei mielestäni tunnu luotettavalta. Ja muutenhan voisin itse konvergenssialueen edustajana todeta, että me saamme 40 miljardia lisää, eli miinus 20 prosenttia, mutta eh, nämä siirtymäalueet saavat 47 eh, prosenttia lisää. Ja kilpailukykyiset alueet saavat eh, suunnilleen saman miinus 2 prosenttia, mitä hän nyt sanoikaan. Mutta ei tätä lasketa jos tätä ei lasketa asukasta kohti, niin sittenhän tästä tulee suuri ongelma. Sanotaan, että sinä tulet siitä maasta, minä tulen tästä maasta, ja tämä ei ole reilua, meitä ei kohdella samoin. Kyllä minä uskon tai katson, että komissio on tehnyt hyvää työtä, mutta sillä on kyllä nyt tässä vielä hiukan selitettävää. Tämä liittyen tähän aluepäätökseen. Sitten kaksi asiaa liittyen yksinkertaistamiseen. Niin kuin hän totesi, äh, uusia audit äh, auditointitoimia on tullut uusia suuria hankkeita varten ja tilanne on muuttunut, mutta virheiden määrä on laskenut huomattavasti, joten esimerkiksi tilintarkastustuomioistuin tai Olaf ei ole saanut ollenkaan niin monia juttuja käsiteltäväkseen ja on aivan ilmeistä, että ei komissio nyt äh, lähde yksinkertaistamaan sille tielle, että numeroita voi tulkita joustavammin, koska jos virheiden määrä pääsee nousemaan, niin sitten se olisi kyllä erittäin paha juttu. Antakaa meille enemmän yksinkertaista rahaa. Kyllä tässä eh, täytyy tutkia todella, että miten tämä yksinkertaistaminen voi tapahtua. Meillä on lakeja, meillä on äh, kolme lakia, jotka liittyvät äh, äh, talouden tasapainoon ja taloudellisiin kysymyksiin. Ja sitten siksi on kolme budjettikuriin liittyvää laki Aasiaan, mutta kun ne ovat äh, pakollisia vain euroalueen maille, ne maat, jotka ovat euroalueen ulkopuolella, eivät joudu näihin sitoutumaan. Voivat sitoutua, mutta voivat olla sitoutumatta. Ja sitten joulukuun päätös on vieläkin monimutkaisempi, sillä 26 valtionpäämiestä sanoi, että sopii ja teemme lainsäädäntölakeja äh, liittyen äh, budjettikuriin ja esimerkiksi vajeen hyväksyttävään budjettivajeen määrään, mutta jos tämä ei ole tämä sixpack-paketti sitova ja pakollinen, eivätkä nämä muutkaan päätökset ole pakollisia kuin euroalueelle, niin kyllä tässä on aika iso kysymysmerkki. Jos komissio pyrkii yhdistämään kumppanuussopimuksen säännöt esimerkiksi kohesiopolitiikkaan yksin oma, niin näyttää siltä, että jos on euroalueen ulkopuolella ja kuusi lakia ja joulukuun päätökset eivät, ol, eivät sido minua, mutta haluan kyllä olla mukana kohesiopolitiikassa, niin onhan tämä täysin mahdollista, mutta se täytyy sitten sanoa rehellisesti. Ei mene sisään ovesta, mutta kipeä sisään ikkunasta. Eri mailla on erilaiset tilanteensa ja maat ovat joko kohesiomaita tai eivät sitten ole. Ja sitten on niitä, jotka ovat euroalueen ulkopuolella, niitä, jotka ovat mukana, kaikki. Olemme kohesiopolitiikan jäseniä. Mutta Sixpack-paketti sekä neuvoston päätös joulukuulta, niin nythän päätöksiä tehdään tänä vuonna ja nämä ovat hyvin vakavia päätöksiä. Muuten, tästähän tulee varsinainen sotku. Kukaan ei tiedä, mikä on sitova ja pakollista ja mikä taas ei. Lisäksi hyvin kiinnostava juttu. Minä en ole löytänyt pohjaa sille, miten Reen saattoi sanoa, että ehkäpä Unkarilta viedään miljardi kohesiorahoja kun sillä on vain 1,2 miljardia, eli 85 prosenttia siltä viedään. Ja minä en ole löytänyt niitä laillisia papereita, joiden pohjalta tällaista voi sanoa. Ja hän sanoi, että tämä ei liity vuoteen 2013, vaan vuoden 2014 sitoumuksiin. Mutta jos, jos puuttuu sitoumuksiin, niin puuttuu tietenkin myös maksuihin. Minä en ole tälle mitään lainsäädännöllistä pohjaa löytänyt. Täytyy olla varovainen, ei ole oikeus perustaa. Olemassa oleva yleisasetus on pohjana. Se vain antaa mahdollisuuden, että se voidaan käyttää. No okei, okay, okei, okay. nyt riittää. Nyt, nyt, hyvät kollegat, kolme minuuttia per puhuja. Jos haluat, halutaan kuulla myös Nikolas Martinin vastaukset tulkkauksen kanssa. Cornelia. Ernst, olkaa hyvä. Ja, ich hoffe, das Atmen zählt nicht zu den drei Minuten. Toivon, että kolme minuuttia riittää, koska meillä ryhmällä ei ole ollut äh, kovin paljon tilaisuuksia tähän tutustua, mutta haluaisin kuitenkin sanoa tästä työasiakirjasta, jonka Kreel ja Nesteroi esittelivät. Näistä delegoiduista säädöksistä pitää vielä puhua ihan rauhassa, että mitä ne pitäisi olla, mitä ei, missä niitä pitäisi käyttää, missä ei. Tässä kokonaispaketissa, asetuspaketissa. Yhteisöstrategiapuitteet, tämä kysymys, johon tässäkin viitataan, työasiakirjassa haluaisin vastata meidän ryhmämme puolesta, me olemme tämän ensimmäisen variantin puolesta tästä lainsäädäntömenettelystä. Toinen asia näistä kumppanuussopimuksista. Se pitäisi käsitellä myöskin vielä erikseen. Tässä on monia asioita avoinna. Kuka on kumppani, missä määrin ne ovat sitovia, miten pitkälle mennään, mitkä aikataulut ovat siellä ja aikamäärät ovat siellä mukana. Suuria ongelmia operatiivisohjelmien kanssa on joita käsitellään niitä yhdessä säkissä. Kolmas kohta, prioriteetit ja temaattinen keskittäminen. Pyydän, että ajatellaan yhtä asiaa. Mihin sitä halutaan? mitä varten. Meillä on temaattiset tavoitteet, ne kirjataan, mihin me tarvitsemme nyt prioriteetiasetantaa. Tarvitsemmeko niitä siihen, jotta estetään väärinkäytöksiä? Tarvitsemmeko niitä siihen, että haluamme asettaa poliittisia painopisteitä ja niitä edistää erityisesti? Mihin temaattista keskittämistä tarvitaan? Se, jos se selvitetään, selvitetään niin sitten päästään askel pidemmälle. Minun mielestä sitä ei ole vielä selvitetty. Ja sitten aina törmätään tähän samaan asiaan. Kiintiöt Nähän tämän ihan niin kuin monet, kuin molemmat esittelijätkin. Eli nämä tiukat kiintiöt ei ole hyödyllistä. Mitä tulee myös ES, suhteessa ESF. 25 prosenttia, jonka Konstant mainitsi miksi se on mielestäni järkevää, kaikki muu olisi vaikeaa. Ehdollisuudet, miksi yksi alue, se on kysymykseni komissiolle, maksaa siitä, että jäsenvaltio on toiminut, miten on toiminut, eikä pitänyt sitoumuksista kiinni. En minä ymmärrä, ei se ketään hyödytä. Ei se hyödytä alueita, joka ei ole edes syyllinen siihen, eikä myöskään maata itsessään, enkä myöskään tiedä, että kun on makrotaloudellinen ehdollisuus, päästäänkö siinä eteenpäin. Ja sitten tämä etukäteisehdollisuus, tällaisena massana, kun se tässä esitellään. siis suhteessa niihin, jotka haluavat näitä tukirajoja käyttää. Siirtymäalueet, kyllä. Tarvitsemme tätä välikategoriaa. Tarvitsemme tällaista kategoriaa, jos katsomme sitä tarkasti. Eikä se ole mitään harmaata massaa. Meillä on kaksi eri alueen muotoa tämän siirtymäalueen välikategorian mielessä, sisällä, jota täytyy käsitellä eri tavalla. Ja tässä vielä täytyy katsoa selkeästi, että minkälaisia alueita olevat, mistä ne tulevat siis tässä kategoriassa yli 75 prosenttia, miten tällaista olisi, niitä käsitellään, sitten päästään sinne eteenpäin. Yksinkertaistaminen, akkreditointi, tässä on keskustelun tarve, akkreditointi, sitä maailma ei tarvitse mielestäni, ja Vuosittaista tuloslätkelmistä pitää puhua myös, jotka saattavat myös, siihen saattaa liittyä myös byrokratiaa. Puhutaan cross-financingista mm, joustavuuden osalta. Sitä pitäisi laajentaa, ei rajoittaa. Tässä myöskin, tältä osalta myös kysymys komissiolle. And now Tremopoulos. Ja nyt Mihail Tremopoulos. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää, että tapaatte tässä varjoista, minä edustan vihreitä ja olen samaa mieltä sitten kanssa. Me vastustamme näitä makrotaloudellisia ehtoja ja haluaisin puhua suoritusvarauksesta. Uskon, että suoritevarauksesta se varmasti parantaa laatua. Me puolamme suoritevarausta. Mitä tulee sitten verkkojen Eurooppa-välineeseen, vaikkakin miljardi vähemmän tulee alueelle, niin siltikin olen samaa mieltä tästä välineestä. Euroopan komissio joutuu hoitamaan ohjelmia tehokkaammin ja silloin uskon, että ne myös sujuvat paremmin. Mitä tulee sitten uusiin kysymyksiin, kuten institutionaalinen kapasiteetti. Tässä on myös ihan oikean suuntaisen ehdotuksen. Kiitos. Kiitos sitten Elspieto Vukacielska. Kiitoksia kovasti. Olen paljon samaa mieltä siitä, mitä edelliset puhujat sanoivat. Haluaisin, siis en halua toistaa, mutta kun katson, että miten rahoja käytetään eri rahastoista, niin yhden huomioon tämän tästä rahojen käytöstä, että ei pitäisi ottaa käyttöön jäykkiä kiintiöitä, temaattisia ryhmiä, kiintiöitä, enemmistö olikin varmaan sitä mieltä, että pitäisi määritellä prosentuaalinen minimi, mutta mutta mailla pitäisi olla, ja mailla pitäisi olla tietty joustavuus, jota sopeutetaan kunkin maan potentiaaliin ja tarpeisiin, ja vain tällä tavalla pystymme toteuttamaan tavoitteet, jotka ovat muun muassa Eurooppa 2020-strategiassa. Vielä muutama huomio. Olen samaa mieltä Didi kanssa, jotka ottivat esille temaattisten tavoitteiden kysymyksen. Ymmärrä, että miksi on 14 tavoitetta, 11 tavoitetta ja juuri ne. Tässä tarvitaan muutosta. Ja toivottavasti jatkokäsittelyiden aikana on mahdollisuus tarkistusta jättämiseen tästä. Olen myös samaan ennen kanssa kohdalla painottaa, että erityisesti kun valmistellaan kumppanussopimuksia, niin täytyisi ottaa huomioon alueellisten itsehallintoyksikköjen kanta. Ei voi tehdä asioita ilman, että otetaan heidän huomionsa ja näkömielipiteensä huomioon. Etukäteis ex ante ehdollisuus. Niitä ei ole määritelty tässä tarkasti. Tästä puutteesta huolimatta ne liittyvät vakaviin seurauksiin. Eli komissio voi keskeyttää kaikki maksut tai osan niistä. Minusta näyttää siltä, että ex ante ehdollisuuden pitäisi, se pitäisi kirjoittaa hyvin tarkasti siihen asetukseen. Tai sitten pitäisi näyttää, että mistä lähteestä ne määritelmät saadaan. Myöskin makrotaloudellinen ehdollistaminen. Tänäänhän puhuttiin paljon siitä asiasta. Ja siinä on myöskin ehdot maksujen keskeyttämiselle, jos ei täytetä makrotaloudellisia ehtoja. Haluaisin vain kiinnittää huomiota yhteen asiaan että makrotaloudellisten tavoitteiden saavuttaminen on nykyään hyvin riippuvaista globaalisesta talouden tilanteesta, joka nykyisessä tilanteessa on hyvin eh, vaihteleva. En haluaisi, että alueet, jolla usein ei ole vaikutusvaltaa tähän yleistilanteeseen, että niitä rankaistaisiin ikään kuin asia, virheistä, jotka ovat heidän virheitä. Ja jos puhutaan Euroopan sosiaalirahastosta, niin se, mitä sanoin alussa, haluaisin, että jokainen jäsenvaltio omien tarpeidensa mukaan ja potentiaalinsa mukaan määrittelisi rahojen allokaation eurooppalaisesta sosiaalirahastosta eri, niin, eri tarkoitteisiin. Kiitoksia. Dziękuję bardzo. E, Giorgio Stavrakakis. Kiitoksia. Giorgio Stavrakakis. Puhemies. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kahta esittelijää, Lambert ja Konstansa, tästä työasiakirjasta, jonka meillä annoivat huipputyötä mielestäni. Meillä on erittäin selväsanainen teksti, selvä kannanotto. Ja he ovat osanneet iskeä naulan kantaan siinä, missä pitä, mitä pitää enemmän analysoida. Ja olen todellakin samaa mieltä heidän ehdotuksestaan. Sitten tästä neljästä kysymyksestä, jotka ovat tulleet esille, keskittyisin tähän yksinkertaistamiseen. Asetusten yksinkertaistaminen on yksi päävaateista parlamentissa uudelle ohjelmakaudelle kun ensimmäistä kertaa vilkaisi tätä yleistä asetusta, tämä vahvistaa sen, että yksinkertaistaminen on monimutkaista. Niin kuin Konstansa sanoi johdannossaan, ei ole kovin selvää, täyttääkö tämä yksinkertaisehdotus teidän odotuksensa, odotuksena, tai meidän odotuksemme tai kenen tahansa odotukset, jotka kuuluvat kohesiopolitiikkaan. Ja kuten sanoin, siis olen tästä tekstistä varsin samaa mieltä, mutta ottaisin vielä kaksi asiaa esille. Ensinnäkin yksi ehdotus 2008 tai 2009 vuodelta, jos muistan oikein, oli seuraava. Sen sijaan, että komission jäsenvaltiot sopisivat sataprosenttisesti ohjelmista, silloin oli sellainen ehdotus, että sovittaisiin avainkohdista kumppanuussopimukset niin, että sitä voitaisiin tavallaan keventää niin, että jäsenvaltiot eivät kärsisi liiasta byrokratiasta ja siksi olisi tiettyä joustovaraa toimia. Haluaisin tietää, onko komissio tutkinut tätä mahdollisuutta. Ja sitten toinen kommenttini on seuraava. Asetusehdotuksessa todetaan, että kolme kohesio politiikan rahastoa voidaan ottaa käyttöön samanaikaisesti operatiivisissa ohjelmissa, mutta ei prioriteettitoimissa. Ja haluaisinkin tietää, onko komissio tarkastellut tätä prioriteettikysymystä. Voitaisiinko se ehkä ottaa mukaan? Kiitos. Martin, ai, ai. Kiitoksia nyt Nikolas Martin. Puhun niin pitkään kuin, puhukaa niin pitkään kuin pystytte, mutta ei, ei liian pitkään, koska vielä tarvitaan puheenvuoroja. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Käyn tässä nopeasti läpi nämä pääkysymykset, jotka ovat nousseet esiin. Aloittaisin ehkä alueellisesta yhteistyöstä ETCstä. Olisi tärkeää muistaa, että ohjelma-alueet on itse asiassa hyväksyttävä komission päätöksellä, eli tämä on neuvotteluprosessi, joka jatkuu. Jäsenvaltiot eivät voi tuosta vain päättää yksipuolisesti. Ja todella ohjelma alueet alueen, alueellisen yhteistyön ohjelmassa, niin lähtökohtana on se, mitä oli vuonna 2007-2013, mutta mahdollisesti sopeutettuna, jos ilmenee, että selkeää tarvetta muutokselle on. Eli on tässä nyt tiettyä turvaverkkoa kuitenkin. Te Mm, kysyitte, että voimmeko me tarjota jotain tarkkoja lukuja. Minulla ei niitä nyt ole tässä ja nyt, mutta ehkäpä kahdenvälisesti, jos haluatte, niin jos ottaisitte yhteyttä, niin katsotaan, saisimmeko teille nämä luvut. Ah, totta kai, niin. Tämä olisi luonnollisesti koko valiokunnan käyttöön, eikä yksinomaan eh, herra Gudmanikselle. Katson, että ei tulisi nähdä, että on olemassa ristiriita yksinkertaistamisen sekä virheiden määrän vähentämisen välillä. Me uskomme, että yksinkertaistamisen kautta voidaan virheiden määrää itse asiassa vähentää erityisesti, mitä tulee näihin hyväksymissääntöihin, sääntöihin siitä, ketkä tukikelpoisia ovat. Eli näin tätä kautta voidaan varmasti jo vähentää riskejä, koska usein virheitä, virheitä usein tapahtuu siksi, että ei ole ihan tarkkaan ymmärretty sääntöjä, joten tämä on yksi pyrkimyksemme ja toivon, että olemme menneet tässä oikeaan suuntaan. Sitten temaattinen keskittäminen. Miksi temaattista keskittämistä? No yksinkertaisesti siksi, että kokemus on meille osoittanut, että jos yrittää tehdä kaikkea, ei saa aikaa yhtään mitään. Eli rahoitus on keskitettävä ja tämän keskittämisen on heijasteltava volyymia, mutta meidän tulee keskittää investointimme, jotta saamme aikaan todellisia vaikutuksia. Eli tämä tässä on taustassa, taustalla samoin ennakkoehdollisuus, kokemuksesta olemme nähneet, että, että jos tietyt ehdot eivät täyty, niin todennäköisesti investoinnin hyöty ei ole tarpeeksi suuri. Sitten ristiin rahoitus, miksi olemme antaneet että tätä mahdollisuutta. EAKR-rahoja voidaan käyttää sellaiseen, mikä perinteisesti olisi sosiaalirahaston heiniä ja päinvastoin siitä syystä, että on sellaisia hankkeita, joissa voidaan käyttää integroidusti molempia rahastoja ja yksi ainut toimi voidaan rahoittaa eri rahastoista ja jopa eri ohjelmista, joten meillä on erilaisia lähteitä tälle joustavuudelle, jota pidämme hyödyllisenä. Sitten palaisin vielä tähän ennakkoehdollisuuteen niin. Meillä on asetuksen liitteessä neljä koko joukko määräyksiä. Meidän, tämän täytyy olla operationaalinen tai käynnissä oleva hanke. Me haluamme tehdä tästä enemmän mm, toimintaan keskittyvää, mutta haluamme joka tapauksessa kunnon tasapainon niin, että meillä on selkeät kriteerit, joita voidaan objektiivisesti tarkastella niin jäsenvaltion sisällä kuin sen jälkeen sitten komissiossakin. Ja keskusteluissa, tulissa keskusteluissa puheenjohtajavaltio Tanskan kanssa ja regivaliokunnassa varmasti voimme löytää tapoja säilyttää olennaiset elementit, mutta samalla olla avoimia tekemään parannuksia. Mitä tulee kumppanuussopimusten ja ohjelmien mitä niihin tulee, haluamme oikean tasapainon niin, että asiakirjojen kautta päästään niiden tavoitteeseen, mutta että ne eivät kuitenkaan ole liian raskaita. Ja erityisesti haluamme katsoa, miten ohjelmat ohjelmia voidaan muuttaa siinä tapauksessa, jos se on tarpeen, että jos kevyempi menettely olisi mahdollinen. Ja kyllä varmasti voimme löytää tapoja muuttaa tekstiä päästäksemme tähän. Ja olemme myös täysin avoimia katsomaan eri tapoja. Ja tästäkin neuvoston työryhmä on jo käynnistänyt tarkastelun, miten tällaista päällekkäisyyttä voidaan vähentää mitä tulee sitten näihin prioriteetteihin, niin avainpyrkimys varmasti on se, että pidetään, säilytetään linkki näiden temaattisten tavoitteiden ja EU 2020 strategian välillä. Emme halua, että tämä hälvenee, että tämä häviää, koska näin vesittyisi yksi pääpyrkimyksistä, päätavoitteista, mihin tässä pyritään. That was really fast. Uh, Constance, any comments? And... Konstantse, oliko kommentteja Lambertille. En halua suurelti kommentoida enää joitakin kysymyksiä. Niistä on puhuttu. Pyytäisin. Tiedän, että komissio, yksin, jos ajatellaan tätä teemaa, yksinkertaistaminen, komissio työstää sitä paperia. Ehkäpä siellä tulee selvemmäksi se, että mitkä nämä avaintekijät yksinkertaistamisessa piilevät, että se, sen saisi valiokunta käyttöönsä. Se olisi järkevää varmasti myös, kun ajatellaan kulmistilaisuuden valmistelua. Ja pyytäisin meiltä itse, itseltämme, että tulevaisuudessa ehkä kun ajatellaan näitä keskusteluja yksittäisistä asetuksista, niin keskitytään intensiivisemmin yhteen tiettyyn teemaan. Koska jos on tämmöinen laaja kierros joka kerta, niin ei kukaan pysty keskustelemaan vain yhdestä tavoitteesta, ei se oikein onnistu. Meillä on kaikki poliitikkoja ja ehkäpä pitäisi sitten keskittyä asetukseen kerrallaan ja tehdä intensiivisempää työtä, Se mahdollistaisi sen sitten. Kiitos. Ja, äh, danke sehr, danke. Kiitoksia. Ihan muutama ajatus lisää, jos sallitte. Tänään kuultiin varsin hyviä ajatuksia, mutta jos voisimme toimia samoin myös maaseutukehityksen yhteydessä, näiden esittelyiden ja kanssa voitaisiin nämä keskustelua käydä, koska minulla on sieltä suunnasta varsin äh, hyvät fiilikset ja vieläkin minulla on hiukan kysymysmerkkejä jäljellä siitä, miten he ovat käsitellään temaattisia prioriteetteja. Jotenkin tällainen tilaisuus pitäisi järjestää ehkä avoimesti eikä vain työryhmässä. Näin meidän pitäisi mielestäni tehdä. Sama koskee kalataloutta ja meripolitiikkaa. Sitten on sellainen aloite, voin kertoa tästä kuulemista muuten, nimittäin Itre-valiokunnassa suurin silmin täyllään tätä tavoite yksi kysymystä, koska tässä on kyse tällaista äh, erinomaista äh, osaamisen, huippuosaamisen Ja ymmärtääkseni ITRE-valiokunta pyrkii tekemään tämän yhdessä, järjestämään yhteisen kuulemisen. Ja tämä saattaisi olla järkevää, koska sitten viimeiseksi tästä omasta kuulemisestamme, jonka pidämme 20. maaliskuuta. Ehkä meidän pitäisi puhua niille, jotka toimivat näiden asian parissa käytännössä. Tietysti voidaan, tänne voidaan saada kaiken maailman teoreetikkoja, mutta olisi ehkä hyvä toimia käytännönläheisemmin ja heti tarkistuksen jälkeen silloin me otamme kantaa ja sitten muut kollegat voivat esittää muita parannusehdotuksia. Joten pitäisi suhtautua pragmaattisesti. Ja mielestäni kyllä tänään edistyimme. Ei tämä hajonnut ihan joka suuntaan tämä keskustelu ja todellakin tuntui, että tukea meidän asiakirjamme sai Jan Albrecht sitten voi vielä selventää, mutta mielestäni kyllä otettiin askelia eteenpäin. Pyytäisin ehkä puheenjohtajalta sitä, että kuuntelisitte myös, minkälaisia ajatuksia suunnittelua on, on maatalousvaliokunnassa ja muualla. Muutoin, jos me haluamme ensimmäisen äänestyksen syyskuussa täysistuntoon, niin mitä he siellä puuhaavat? Me emme voi erota tästä liikaa, mitä tulee suunnitteluun ja ajoitukseen. Tämä on vain tällainen menettelytavallinen kommentti. Kiitos. Kiitos. Haluan kiittää tulkkeja siitä, että pysyivät keskuudessamme tähän asti. Yhdeksältä huomenna jatketaan. Muistuttaisin siitä myöskin hyvin tärkeä keskustelu ja myös äänestyksiä, joten älkää unohtako kortteja. Kiitos komission edustaja Nikolas Martin.